Buenas tardes. Buenas tardes. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää teille kaikille. Point of order. Adam. Oui, monsieur le président. Je voudrais... puheenjohtaja, haluaisin tiedottaa Ranskan hallituksen kommenteista Euroopan parlamentin äänestyksestä viime torstaina koskien romaniväestöä. Ranskan hallitus rikkoo parlamentin, Euroopan parlamentin oikeuksia vastaan. Se syyttää meitä politikoinnista, sanovat, että me emme tunne Eurooppa-oikeutta Euroopan parlamentissa ja että me harjoitamme poliittista peliä romaanikysymyksessä. Ja olenkin erittäin tyytyväinen, että Rouva Massa on täällä paikalla. Viikonlopun aikana Ranskassa lehdistö on paljastanut tekstin, tällaisen kiertokirjeen, joka kaikesta huolimatta, mitä Ranskan hallitus on sanonut, myöntää rouva komissaari ja teidän No, tässä puhutaan selvästi romanien karkoituksesta. Kolmessa yhteydessä tässä kiertokirjasta mainitaan, tässä on siis kyse romanileireistä ja vain heidän leireistään, että Ranskan hallitus tuosta lähtien on selittänyt, että se käsittelee heitä eh, ihan normaaleja ja opettaa heidät eurooppalaisiksi kansalaisiksi ja kääntössä erityisesti unkalaisten romanien mm, puoleen. Siis Ranskan hallitus tulee opettamaan teitäkin olemaan Euroopan kansalaisia. Meistä on kyllä rajoja sille, mitä voidaan jonkun hallituksen suulla kuulla. Oli kyse mistä tahansa hallituksesta ja haluaisin vedota parlamentaarisen solidaarisuuteen. Minä tiedän puheenjohtaja, että koordinaattorit tarttuvat tähän kysymykseen, mutta haluaisin, että kiireellisesti kuulisimme Rouvia, Reding ja Malmströmiltä, tietäisimme täsmällisesti, mitä Ranskan hallitus heille oikein on sanonut täsmällisesti, ja meidän kaikkien pitäisi tutustua tähän tiedotteeseen, jonka tulen teille välittämään puheenjohtaja samoin teille, Rouva Malmström. Kiitoksia. Me kirjaamme ylös teidän kommenttinne. Ja mehän olemme äänestäneet tästä viime viikolla täysistunnossa ja keskustelemme mahdollisuus, seurantaraportin mahdollisuudesta koordinaattorikokouksessa. Minä ehdotankin, että me esit- käydymme nyt esityslistaa läpi ja ensimmäisellä kohdalla, ensimmäisessä kohdassa me nyt kuulemme komission jäsentä Cecilia Malmströmiä ja sen jälkeen sitten käsittelemme tätä loppuesityslistaa ja sen jälkeen koordinaattorit päättävät, mitä tapahtuu. Tähän, tässä seuranta asiassa, eli äänestyksen seurannassa viime viikon äänestyksen jälkeen romanien karkottamiskysymyksistä ja niistä vastauksista, joita saimme Ranskan hallinnolta, hallitukselta. as indicated. Ja nyt, kuten tavallista, proceed first point to the... ensimmäisen kohtaan hyväksymme esityslistan. Mitään muutoksia ei ole tehty ja kukaan ei vastusta, joten esityslista on näin hyväksytty. Toinen asia puheenjohtajan ilmoituksista. Haluaisin puhua tarkistusten aikarajasta, koska esittelen ehdotuksesta me kiinnitämme huomiota siihen, että tarkistusten aikaraja pidennysdirektiivillä koskien turvapaikkapakettia herra Morai, kollegamme on tässä esittelijänä. Aikaraja aukeaa tänään ja umpeutuu 29.9. kello 12. Päivä mietintöluonnoksen esityksen jälkeen siis. Mietintö on jo saatavissa kaikilla virallisilla kielillä. Jos on kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä Libe-valiokunnan sihteeristöön. Sitten hyväksymme pöytäkirjan seuraavista kokouksista. Teille on tässä mainittu nämä päivämäärät, jos ei kukaan vastusta pöytäkirjoja. Niistä löytyviä kommentteja, niin pidämme niitä hyväksyttyinä. Sitten kohtaan neljä. Aiheena viimeaikainen kehitys tulevaisuuden painopisteet sisäasioiden alalla. Nyt meillä onkin ilo jälleen kerran toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Cecilia Malmström. Hän antaa yleiskatsauksen hiljattaisesta kehityksestä ja prioriteeteista sisäasioissa. Meille tämä on erittäin tervetullutta käytäntöä. Olemme olleet toimineet tällä kaavalla toukuun alusta lähtien, ja tämä on osoittautunut ei vain merkittäväksi, vaan myös erittäin hyödylliseksi. Näin voidaan hyvin nähdä, millaista työtä tehdään. Ja olemme, otamme tervetulleeksi komissaarin. Kuuntelemme häntä ensin ja sen jälkeen voidaan keskustella. Komissaari Malmström. members. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Hienoa nähdä teitä taas. Mehän tapasimme toukokuussa, niin kuin puheenjohtaja totesi, ja tämän jälkeen hyvin monia asioita on tapahtunut voin ilomielin kertoa, mitä tuon jälkeen on tapahtunut ja mitä on vielä syksyn mittainen esityslistalla. Hienoa myöskin, että yhteistyömme on kehittynyt näin rakentavalla ja hienolla tavalla viime kuukausina. Ja on hienoa, että voin tehdä teidän kanssanne työtä vielä vaalikauden loppuun saakka, tietystikin. En voi tietenkään käsitellä kaikkia mahdollisia asioita taivaan ja maan välillä, mutta olen kyllä valmis vastaamaan vielä esittämiin kysymyksiin, mikäli teillä sellaisia on sikäli kun kysymykset koskevat minun salkkuani. Mitä viime kuukausien sitten on tapahtunut? Otetaanpa maahanmuuttopolitiikasta. Ennen kesätaukoa komissio hyväksyi kaksi lainsäädäntöehdotusta, liittyvät lailliseen maahanmuuttoon. Toinen on tausi, kausityöntekijöitä koskeva ja toinen yritysten välistä maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö. Kyse on erityisen työntekijöiden lähettämisestä EUn ulkopuolelta EUn sisälle, yrityksen sisällä siis. Mitä kausityöntekijöihin tulee puolestaan, tässä käytetään erityismenettelyä. Oleskelupa voi olla korkeintaan kuusi kuukautta. Se voi olla moni sellainen oleskelulupa, joka voidaan uusia. Tässä on myöskin tietty määrä oikeuksia, jotka on määritelty niin, että väärinkäytöksiltä vältytään nopeasti, kun saadaan hyväksyttyä nämä asiat, niin me pääsemme lähemmäksi kohti yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa ja päästään eronistakin ongelmista, jotka liittyvät esimerkiksi 2020-strategian toteuttamiseen. Mitä turvapaikkaoikeuteen tulee? Toukokuussa hyväksyttiin eurooppalaisen turvapaikkaa tukiviraston perustaminen. Virasto halutaan pystyttää mahdollisimman nopeasti vuonna 2011 mukaan luettuna johtajavalinta, joka toivottavasti tehdään vielä tämän vuoden aikana. Toinen tärkeä kehityskulku, joka on viime kuukausina nähty, on se, että komissio on ryhtynyt erittäin rakentavaan vuoropuheluun Kreikan viranomaisten kanssa. Tämä toivottavasti johtaa kouriin tuntuviin tuloksiin vielä, takkoparannuksiin parannuksiin Kreikan maahanmuuttajien tai turvapaikanhakijoiden vastaanottomenettelyissä. Kreikan viranomaiset esittävät toimintasuunnitelman ja minä itse vierailen Kreikassa lähiviikkoina vielä keskus, keskustella, keskustellakseni tämän suunnitelman täytäntöönpanosta ja siitä, mitä voimme auttaa. Sitten siis kakkonen. Huolimatta joistakin ongelmista viime maaliskuussa tämä virstanpylväs testi meni lävitse ja tämän pohjalta nyt ryhdytään sitten kehittämään siis kakkoshanketta eteenpäin. Neuvoston kanssa tehtiin yhteinen tekninen arvo ja komission palvelut ovat nyt valmiita yksityiskohtaisiin neuvotteluihin sopimusosapuolten kanssa ja kokonaisvaltainen budjettiluonnos ja suurimittaiset suunnitelmat tullaan esittämään vielä lokakuun oikeussisäisen neuvoston kokouksessa. Ja tulevina viikkoina vielä asiassa päästään eteenpäin. Mitä viisumikysymyksiin tulee? Hyvin paljon on tapahtunut tälläkin saralla viisakoodeksi, joka, jota suojataan 5. huhtikuuta tänä vuonna eteenpäin uuden aikaista koko lainsäädännön, joka liittyy viisumihakemusmenettelyihin tai viisumihakemusten käsittelyyn. Me tulemme valvomaan tietystikin tämänkin täytäntöönpanoa. Toukokuun loppuun mennessä komissio hyväksyy lainsäädäntöehdotuksen, jolla annetaan viisumihelpotuksia Albanian ja Bosnia-Herzegovinan kansalaisille ja tämän jälkeen on asiantuntijaryhmä kokoontunut ja tutustunut tähän kahteen maahan, niiden tilanteeseen ja Nämä, näiden tulokset on teille lähetetty tai lähetetään vielä tänään. Taivanin siirtäminen positiiviselle listalle hyväksyttiin 5. heinäkuuta kollegion kokouksessa. Taivan on valmis antamaan viisumivapauden kaikille EUn kansalaisille vastavuoroisesti. Neuvottelut Brasilian kanssa on saatu päätökseen viisumipoikkeusasiassa. asiassa ja tämä tullaan allekirjoittamaan vielä vuoden loppuun mennessä. Tämä mahdollistaa sen, että vastavuoroinen täysin viisumivapaa liikkuminen jäsenvaltioiden ja Brasilian välillä tulee toteutumaan käytännössä sitten, kun tämä on ratifioitu. Kesäkuussa allekirjoitettiin viisumisopimus myöskin Georgian kanssa ja takaisinottosopimus on määrä allekirjoittaa lokakuussa. Nämä kaksi liittyvät toisiinsa, joten nämä astuvat voimaan samana päivänä. TFTPstä. Toteaisin jälleen kerran, että haluan kiittää teitä erittäin rakentavasta yhteistyöstä, että meillä on ollut myöskin saamastamme tuesta, joka johtanut siihen, että TFTP-sopimus saadaan aikaan. Tämä on merkittävää edistysaskel kaikkien toimielinten kannalta. Uskon, että kollektiivisesti voimme pistää merkille sen, että me voimme tehdä yhteistyötä kyllä, mikäli se on tarpeellista. Ja tämä sopimus tulee vahvistamaan perusoikeuksia ja myöskin parantamaan kollektiivista turvallisuutta. Kun tapasin teidät tammikuussa, kuulemisessani esitin joitakin lupauksia. Lupasin, että tulen antamaan kaksi tiedonantoa tiedonjakokysymyksestä ja kaikkein tärkein tärkeimmistä saavutuksista terrorismin vastaista taistelussa. Kumpikin hyväksyttiin heinäkuussa, joten nyt pidän kiinni lupauksestani. Ja toivottavasti olette lukeneet nämä asiakirjat, koska ne lähetettiin teille tietystikin heti miten. Tiedonannoissa kerrotaan kaikista tiedonjakovälineistä, joita EU:ssa on, silloin kun on kyse turvallisuudesta ja maahanmuuton hallinnasta. Tämä on sinänsä jo ainutlaatuista, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun kaikki nämä instrumentit on koottu yhteen erittäin avoimella ja johdonmukaisella tavalla ja esitetty tällä tavalla. Tietystikin kansalaisilla on oikeus tietää, minkä tyyppisiä järjestelmiä on olemassa. Järjestelmät ovat kovin erilaisia luonteeltaan, mutta tämä on täysimittainen luettelo kaikista tällaisista. Tämä puitekehys antaa meille kokonaisvaltaisen kuvan näistä instrumenteista, mihin niitä käytetään, milloin on oikeutettuja, ja se myöskin määritellään joitakin periaatteita, joiden valossa näitä instrumentteja käytetään hyväksi. Tämä on erittäin hyödyllistä sitten, kun tarkastellaan näitä kaikkia instrumentteja uudestaan. Tiedonannossa kerrotaan kaikista lainsäädäntöaloitteista ja saavutuksista, joita on saatu aikaan terrorismin vastaisessa taistelussa. Siinä määritellään jotakin haasteita tällä alalla. Tätäkin Euroopan parlamentti oli pitkään peräänkuuluttanut tätäkin tiedonantoa, ja nämä kaksi asiakirjaa yhdessä luovat pankan pohjan tulevalle kehitykselle. Niihin voidaan palata jatkossakin ja jatkaa työtä tältä pohjalta. Kollegi on tehnyt ehdotuksen myöskin joidenkin kemikaalien väärinkäytöstä silloin, kun niitä voidaan käyttää räjähdysaineiden valmistamiseen. Näiden aineiden saanti halutaan tehdä vielä vaikeammaksi kuin tällä hetkellä. Tämäkin vahvistaa jo olemassa olevia turvatoimia. Komission tai pikemminkin puheenjohtajan luvalla kerron nyt joistakin syksyn prioriteeteista – Ensinnäkin haluaisin kiittää parlamenttia erittäin rakentavasta johdonmukaisesta tavasta suhtautua PNR-tietopakettiin. Olemme kesää tehneet hyvin paljon työtä, jotta saisimme komission sisäiset menettelyt kuntoon. Viime kuukausien aikana tähän on päästy. Te annoitte itse päätösaseman asiasta toukokuussa ja sitten tämän pohjalta on laadittu tiedonanto PNR-strategiasta ja tämä tullaan hyväksymään vielä syyskuun loppuun mennessä komissiossa. Tämä on osana pakettia, ja tarkoituksena on neuvotella PNR-sopimuksesta Yhdysvaltain, Australian ja Kanadan kanssa tämän mandaatin pohjalta. Tiedonanto, joka liittyy ulkoiseen PNR-strategian, perustuu yleisperiaatteelle ja strategioille, jotka liittyvät PNR-sopimukseen, ja uskoakseni on erittäin tärkeää näitä periaatteita, periaatteet saada hyväksyttyä ennen kuin neuvottelut aloitetaan niin, että tietosuoja varmistuu ja myöskin harmonisoidaan ilmaliikenteen harjoittajien kohdalle koituvata vaatimukset tietojen antamiseksi. Tietystikin periaatteessa täytyy olla jonkin verran liikkumavaraa neuvotteluita silmällä pitäen ja erinäisiä ratkaisuja varten, mutta meidän periaatteemme ovat hyvin lähellä niitä, jotka te hyväksytte parlamentissa nyt toukokuussa. Neuvottelu, neuvottelun olevat direktiivit tietystikin heijastelevat tiedonantajamme. Neuvosto loppujen lopuksi sitten tekee päätöksen neuvottelun suuntaviiv- neuvottelujen suuntaviivoista, mutta meidän on tekemään parhaani, jotta johdonmukaisuus säilyy. Ja pidän erittäin hyvänä sitä, että parlamentti on hyväksynyt sen, että Yhdysvaltain ja Australian kanssa tehdyt sopimukset voivat olla voimassa väliaikaisesti neuvottelujen aikana niin, että tiedon antoa ei tarvitse keskeyttää. Täten vältytään turvallisuustyhjiöltä ja myöskin oikeudelliselta epävarmuudelta ilmaliikenteen harjoittajien kohdalla. Uskoakseni tämän kauden pitäisi, välikauden pitäisi olla mahdollisimman lyhyt niin, että kaikki asiat saadaan kuntoon nopeasti. Ja tietystikin tulen kertomaan teille vielä Strasburgin istunnon aikana 21. päivä tätä kuuta tästä paketista heti sitten, kun komissio on, komissio on sen hyväksynyt. Sitä, mitä EUn PNR-sopimuksen tulee, komissio ei, hyvä, ei tule esittämään tätä samanaikaisesti tämä lainsäädäntöehdotus, jota varten tarvitaan uusi vaikutusarvio, niin kuin Euroopan parlamentti on todennut omassa päätöslauselmassaan. Ja tämä on mainittu myöskin Tukholman ohjelmassa, tämä vaatimus. Komissio teki ankarasti työtä myöskin valmistellakseen sisäistä, tiedot, sisäistä turvallisuutta koskevaa tiedonantoa. Oikeus sisäisen neuvosto helmikuussa jo Espanjan kaudella hyväksyi tämän suunnitelman ja me nyt viemme tätä eteenpäin rintarinnan tukolman ohjelman kanssa. Siinä määritellään pääsiäiset uhat, kyberrikollisuus, järjestäytynyt rikollisuus, terrorismi, luonnon katastrofit tai ihmisten aiheuttamat katastrofit ovat tässä mukana. Erityisesti se määritellään strategisia tavoitteita sen suhteen, miten voidaan paremmin Euroopan tasolla torjua noita uhkia taistelijoita vastaan. Tietystikin meillä on perusperiaatteet, joita halutaan kunnioittaa mukaan luettuna henkilötietojen suoja ja yksilön oikeudet. Ja toimiryhtään vain ja ainoastaan, mikäli toimilla on EUn kannalta lisäarvoa. Nämä ovat oikeussisäisiä neuvoston esityslistalla olevia asioita. Tietystikin teidänkin ajatuksianne voidaan ottaa mukaan ja ilomielin otan vastaan teidänkin ehdotuksianne. Yksi suuri prioriteetti minun kannaltani syksyn mittaan on turvapaikkapaketti. Olen tavannut esittelijät ja varjoesittelijät, jotka valiokunnassa työstävät tätä asiaa. Yhteisen turvapaikkajärjestelmän luominen on prioriteetti. Eurooppa-neuvosto on asettanut 2012 vuoden tavoitteeksi tämän toteuttamiselle. 2012 on nurkan takana jo, joten meidän täytyy siir- muuttaa tämä jäsenvaltioiden poliittinen sitoumus kourin tuntuviksi ratkaisuiksi ja tuloksiksi, jotta tavoitteisiin päästään. Olen varma, että tästäkin on vielä mahdollisuus keskustella kyselytunnin aikana. Ja pakolaisten takaisin taka, kotouttamis, kotouttaminen takaisin kotimaihinsa on yksi asia, joka halutaan saada kuntoon. Tämä on kompastuskivi. Toivottavasti neuvosto ja parlamentti voivat joustaa kumpikin osaltaan niin, että sopimuksen päästään. Ihmiskauppa ja lapsipornografia vielä. Näistä olen erittäin kiitollinen, sikäli että parlamentti on tukenut työn eteenpäin viemistä kumman esityksen suhteen. Erityisestikin indikatiivinen äänestäminen, joka liittyy, äänestys, joka liittyy ihmiskauppaan, on erittäin myönteinen merkki. Me tulemme aktiivisesti olemaan mukana teidän ja neuvoston välisissä neuvotteluissa jatkossa. Me edelleenkin jatkossakin luotamme siihen, että te autatte meitä saamaan aikaan tasapuolisen ja hienon ratkaisun. Ihmiskauppa on nykyään orjuutta mutta sitä ei synty Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Sen vuoksi ihmiskaupan vastainen taistelu on todellinen prioriteetti omalta osaltani, voin näin todeta. Ja uskon ja toivon, että kaikki toimi, kolme toimijoita pääsevät tässäkin suhteessa sopimukseen. luonnos, joka liittyy tietojärjestelmän hyökkäyksiin, on määrä hyöksyä tämän kuukauden aikana. Toivottavasti tämä saadaan nopeasti vietyä lävitse niin, että voimme kollektiivisesti taistaa myöskin kyberrikollisuutta ja tietosuoja rikkomuksia vastaan. Frontex-ehdotus on asia myöskin, jota työstetään. Olen valmis ja ilomielen teen yhteistyötä tässäkin esittelen kanssa. Sitten rajavalvonta ja Schengenin arviointijärjestelmät. Uskon, että sekä parlamenttien että pikemminkin jäsenvaltioiden että parlamentin täytyisi tässä näytellä oma roolinsa ja toimintojen välinen työ täytyy hoitaa kuntasmisuhteessa. suhteessa. Tarkoituksen hyväksyä myöskin viisumihelpotussopimus Moldovan, Ukrainan ja Venäjän kanssa, ja toivottavasti edistys saadaan myöskin neuvotteluiden kanssa, suhteen näiden maiden kanssa niin pian kuin mahdollista. Lisäksi laadimme mandaattiluonnosta joidenkin muiden eh, maiden, esimerkiksi Valko-Venäjän, Armenian ja Azerbaidžanin kanssa. Tarkoituksena on tehdä yhteistyötä ja mahdollistaa myöskin lyhyen aikavälin, lyhyet viisumit Välimeren etäpuolisten maiden suunnalla neuvostelujen pohjalta. Me tarvitsemme teidän apuanne näissä erittäin tärkeissä asioissa, niiden edistämisessä. Luotan ja uskon siihen, että apua teidänkin puoleltanne tulee tässä työssä ja meidän palvelumme ovat täysin teidän käytettävissänne arvon rouva, teille toteaisin, että olen saanut tätä, tämän Ranskaa koskevan asiakirjan ja lukenut tästä asiasta Le Monde-lehdestä. Tämä on tietystikin erittäin huolestuttavaa se, mitä Ranskassa nyt tapahtuu. Tätä asiaa täytyy tutkailla syvällisemminkin ja sitten vasta pystymme paremmin arvioimaan, mitä Ranskassa käytännössä on tapahtunut. Olen kiitollinen tästä saamastani tiedosta. Tässä oikeastaan kaikki puheenjohtaja. Olen täysin teidän käytettävissänne ja olen valmis vastaamaan kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin, joita teillä on. Ja mikäli en pysty vastaamaan, niin palaan tämän näiden kysymysten pakeille, parin sitten myöhemmin mahdollisimman nopeasti. Trist. Kiitoksia Rova Malmström. Täällä on osoitettukin mielenkiintoista tätä keskustelua kohtaan, mutta ensin varmaankin on hyvä kuitenkin kuulla koordinaattoreita. Ehdottaisin kolme minuuttia per koordinaattori ensin herra Busutila. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Ensiksi haluan onnitella teitä teidän työstänne. Vain muutama kuukausi kautta ne on ollut voimassa ja kiitän teitä teidän avoimuudestanne, innokkuudestanne tehdä yhteistyötä myös meidän valiokuntamme kanssa. Mielestäni on tullut varsin selväksi, että te olette ollut todellakin tämän parlamentin jäsen ja tunnette todella hyvin mitä parlamentti haluaa ja vaatii ja mitä tiedätte, miten voitte tehdä yhteistyötä kanssamme palvelen molempia tahoja. Nyt haluaisin kuitenkin ottaa esille muutamia kysymyksiä, joitakin otitte, otitte itse esille, toisia ette. Aloitan yhdestä sellaista, mitä ette maininnut. Ensinnäkin siis viittaisin siinä, että otettaisiin usa hallinto korkeamman hinnan käyttöön matkaluvan sähköistä varten. Ymmärtääkseni komissio on tätä asiaa jo tarkastellut viime vi- vuonna jo, ja silloin se ei pystynyt äh, vetämään sitä lopupäätöstä, että tavallaan kyseessä oli viisumin käyttö, mutta toisella nimellä. Kuitenkin olemme erittäin pettyneitä tähän asiantilanne. Olemme sitä mieltä, että viisumivapaa järjestelmä on sellainen, jonka pitäisi olla ilmainen. Se tarkoittaa sitä, että siihen ei pitäisi siis liittyä minkälaisia kustannuksia. Nämä kustannukset 10 dollaria per matkalupa, josta kutsutaan, ja sitten vielä kaiken lisäksi tähän lisätään 4 dollaria – hallinnollisia menoja, niin Tässä tavallaan voidaan viitata tätä järjestelmää viisumijärjestelmään toisella nimellä. Siksi haluaisimme teidän tutustuvan asian kiireellisesti ja kertovan meille mahdollisimman nopeasti, mitä komissio on tästä mieltä ja mitä se aikoo asialle tehdä. Odotan mielenkiinnolla teidän reaktioitanne. Sitten turvapaikkapaketista. Me tiedämme, että tämä on vaikea paketti teille käsitellä. Tiedämme, että neuvoston kanta ei suinkaan ole helpoin. On monia esteitä tiellä, mutta olemme varsin luottavaisia sen suhteen, että teidän tarmollanne ja innollanne pystytte saamaan paketin aikaa mahdollisimman nopeasti niin, että se sitten on voimassa vuonna 12. Täältä puuttuu kyllä joitakin osia tästä palapelistä turvapaikkapaketista ja haluaisimme teidän tutustuvan niihin tarkemmin vielä. Yksi näistä on tietenkin vastuunjako ja solidaarisuus – se liittyy epäsuorasti näihin tämänhetkisiin ehdotuksiin, joita nyt käsitellään, mutta mitään ad hoc lainsäädäntöehdotusta solidarisuudesta ei sinällään ole tehty. On esimerkkejä pilottihankkeista ja muista aloitteista, mutta ei lainsäädäntövälinettä, joka kuuluu sinällään tähän pakettiin. Ja tällaisen haluaisimme kuitenkin täällä nähdä. Sitten vielä turvapaikasta olemme sitä mieltä, että puuttuu toimenpiteitä, jotka kohdentuvat turvapaikan saantiin. Te mainitsette tämän uudelleen asutusohjelman ja tämä onkin yksi esimerkki tästä, mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että kun haluamme laatia hyvän turvapaikkapaketin, niin emme oikeastaan kyllä tarjoa todellista mahdollisuutta ihmisille, jotka haluaisivat käyttää tätä pakettia hyväkseen, koska he haluavat etsiä turvapaikkaa Euroopasta, jotta legitiimisesti voisivat hyväksi, käyttää hyväksi turvapaikkajärjestelyitä Euroopassa. Kun puuttuu tällaista legitiimiä mahdollisuutta toimia, niin meillä on vieläkin sellaisia tilanteita erityisesti Eteläisessä Euroopassa, jossa ihmiset yrittävät ylittää rajan Eurooppaan laittomasti. Ja tämän takia tällaisen uudelleenasuttamisohjelman kautta, joka toimii kolmansissa maissa, niin tätä kautta annettaisiin legitiimi mahdollisuus turvapaikkaan Puheenjohtaja pyytää minua lopettamaan, joten lopetan tähän ja odotan mielenkiinnolla, mitä te vastaatte. Kiitos. Sutil. Kiitoksia, herra Busotil. Sitten Rova Gons. Mrs. Sippel. Anteeksi, Rova Sippel sanoo puheenjohtaja. Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Frau Malmström, ich danke Ihnen für die... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Rova Malmströmille hänen puheenvuorostaan, joka tietystikin täytyy olla kohtuullisen lyhyt. Haluaisin viitata nyt kolmeen aiheeseen ja Mielelläni aloittaisin TFTPstä. Tehän tiedätte, että parlamentissa monet jäsenet saivat sellaisen mielikuvan, että kaikki elementit tässä sopimuksessa, tässä sopimuksessa ei, eivät tule täytäntöönpannoiksi samanaikaisesti, ainakaan laadullisesti, ainakaan, ei ainakaan siinä määrin kuin mitä oli toivottu. Tietystikin mielikuva voi olla vääräkin. Sen vuoksi haluaisin esittää kysymyksen ja saada lisätietoa asiasta. Me katsomme, että me olemme kansalaisille velkaa sen, että sopimus, joka saadaan aikaan, on parempi kuin entinen tilanne ja että se toimii kunnolla. Ja kaikki avoimet kysymykset täytyy selvittää vielä ennen kuin tehdään lopullinen päätös esimerkiksi PNR-tiedoista tai tietosuojakysymyksistä niin, että tässä ei synny liikaa rasitetta eikä toisaalta jää liian paljon asioita avoimeksi. Ehkä kuukauden sisällä vielä voitaisiin käydä intensiivisempää keskustelua tästä asiasta. Ja mikäli näin on, haluaisin muotoilla vielä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät tähän. Ensinnäkin kriteerit silloin, kun valitaan työntekijöitä Europoliin. Minkälaisia tarkistuksia, tarkastuksia tässä yhteydessä tehdään? Tai ensin, mikäli kun toimii varojen hoitajana tai hoitaa rahakysymyksiä, minkälaisia tarkistuksia silloin tehdään hänen taustoistaan? ja työntekijöiden pätevyys, mitä kriteerejä noudatetaan näissä yhteyksissä. Esimerkiksi henkilö, joka toimii Yhdysvaltain valtionvarainministeriössä, niin minun mielestäni tämä ei ole mikään tekninen toimi, vaan ne, jotka ovat vastuussa kysymyksistä tuolla puolella, heillä täytyy olla myöskin poliittinen tietoisuus heidän tehtävänsä äh, merkityksestä. Eivät he ole sillä pelkästään nappuloita painamassa. Ja vielä lopuksi, kuka loppujen lopuksi päättää mitä tietoja toimitetaan ja mitä kautta tehdään yhteistyötä, miten kommunikointi toimii valtiovarainministeriön, Europolin ja pankkitietoja tarjoavien tahojen välillä, minkälaisia kommunikaatiotiedotusväyliä tullaan käyttämään. ei teidän tietystikään tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin tässä ja nyt, mutta jatkossa toivottavasti vielä selkeytetään näitä kysymyksiä. Sitten yleinen huomio vielä tietojen säilyttämisestä. Mahdollisesti tätä voidaan vielä uudelleen pohtia. Minun nähdäkseni, ilman että menen yksityiskohtiin, haluaisin tietää, mikä teidän kantani on. Onko nyt kyse lähinnä täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa? Onko täytäntöönpano se puoli, missä on mättänyt, vai onko kyse siitä, että Euroopan tasolla pitäisi direktiiviin saada vielä aikaan muutoksia, niin että jäsenvaltiot voisivat helpommin pistää direktiiviä käytäntöön vai onko tämä pelkästään vain ja ainoastaan täytäntöönpan ongelma, piste. Ilman, että muutoksia tarvitaan. Sitten lapsipornosta vielä. Te tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin, että usein keskusteluissa keskiössä on se, että lapsipornon pitäisi pystyä ehkäisemään, mutta kuulemisessa järjestetään syyskuun lopulla. Tullaan pohtimaan monia muitakin kysymyksiä, jotka liittyvät tähän direktiiviin. Siellä yhtä intensiivisesti puhutaan muistakin kysymyksistä. Ovatko toimeet ja kohtuullisia, soveliaita ja niin poispäin. Ja vielä lopuksi lyhyesti turvapaikkapaketista. Herra Busuttil totesi, miten vaikea tämä keskustelu neuvoston puolella on yhtenäisen linjan löytämiseksi. Minun nähdäkseni yhä enemmän tehdään sopimuksia, jotka liittyvät näihin transitmaihin tai turvallisiin lähtömaihin. Yhä enemmän tällaisia hankalia maita, vaarallisiakin maita lukitellaan turvallisiksi maiksi. Miten te kommentoitte tätä? Group. Mrs. Weber. Thank Weber Alderymästä. I also want to welcome... Se puheenjohtaja, minäkin haluan toivottaa tervetulleeksi komissaarin paikalle. Ja sanoisin, että hänen esityslistansa agenda on ollut todellakin kunnianhimoinen on edelleen. Olen kiitollinen myös siitä, että käytte valiokuntakokouksessa kertomassa meille asioiden kehittymisestä. Minulla on kuitenkin pari asiaa, jotka ottaisin teidän kanssanne esille. Ensinnä TFTP, ja sellaisen henkilön nimeäminen, joka täältäkin se työtä ymmärrän tavallaan huolet, joita komissio on ilmaissut koko menettelystä, luottamuksellisuudesta henkilön kohdalla, joka täällä työtä tulee tekemään. Ja vaikkakin ymmärrän tämän, niin minun täytyy kuitenkin korostaa sitä, että koko elämän kokemukseni on, että lukot ovat rehellisiä ihmisiä varten muut rikollisille, koska kyllä he sitten tietävät, miten tutkivat. On lähes mahdotonta pitää ihmisen nimeä salattuna, mutta totta on kuitenkin, että ei tässä nimi sinällään meitä kiinnosta, vaan pikemminkin koko tämä menettelytapa, miten meille raportoidaan, koska tätähän me kovasti halusimme silloin, kun suostuimme tähän. Halusimme tietoa, halusimme nähdä, onko sellaisia asioita, jotka eivät suju asianmukaisella tavalla, kun tietoja kerätään yksinkertaisesti siksi, että nämä tiedot koskevat eurooppalaisia – meidän pitää varmistaa, että tämän, tyyppiset, tämän tyyppinen raportointi parlamentille toimii. Ja tietenkään emme voi heti aluksi sanoa, että emme luota tähän henkilöön tai tähän liittyy tätä epäsäännöllistä toimenpideenä näin pidä työtä tehdä. Vaikkakin se, että on vähän epäileväinen, niin sehän tavallaan kuuluu parlamentaarikon luonteeseen ja näin sen pitää ollakin. Mutta jos minulta kysytään, tässä olisi hyvä saada aikaan mahdollisimman nopeasti tällainen kaksinainen lähestymistapa, jotta voitaisiin tähän liittää mahdollisuus saada tietoa Euroopan kansalaisilta. Tämä olisi oikea tapa ratkaista kysymys. Sitten turvapaikkapaketista haluan sanoa, että oma poliittinen ryhmäni todellakin haluaa paketin eikä asteittaista lähestymistapaa. Me tiedämme, että ongelmia on ollut neuvostossa – ja uskon, että olemme avoimia ehdotuksille siitä, miten me meppeinä voisimme auttaa siinä, että keskustelut taas saataisiin liikkeelle ja saataisiin päätösneuvostossa. Minun täytyy sanoa, että olen samaa mieltä Simonin kanssa, kun hän sanoi, hän puhui vastuun ja solidaisuuden vapa- va- jakamisesta, koska tämä on sellainen tilanne, jossa EU-jäsenvaltiot ovat epätasa-arvoissa tilanteessa, taakka koskee enemmän toisia maita kuin muita. Ja onkin järkevää, jos puhumme Euroopan unionin rajoista ja EUsta, että saadaan tällainen oikeanlainen lähestymistapa aikaan. Sitten muista kysymyksistä vain yksi kommentti myös lapsipornografista tai sisäisestä turvallisuusstrategiasta tai missä tahansa. Minua aina huolettaa lainsäädäntö, joka rajoittaa yhä enemmässä määrin Euroopan kansallisten oikeuksia, kun näen, että muu maailma itse asiassa toimii eri säännöin. Meidän pitää kyllä olla tässä erittäin varovaisena. On aina sellainen tendenssi soveltaa tiukempia sääntöjä meihin itsemme, eikä sitä oikeastaan minkälaisia sääntöjä muihin. Ja muu maailmahan toimii eri tilanteessa täysin. Albrecht. Sitten herra Albrecht vihreistä. Yeah, um, I have some additional questions. Kiitoksia puheenjohtaja. Lisäkysymys Rova Oletteko todellakin sitä mieltä, että siis kakkosen loppuun vieminen on realistista? Mehän käytämme tähän koko ajan rahaa, ja oletan, että joskus olisi ehkä hyvä hiukan miettiä vaihtoehtoja tai pohtia ylipäätään mm, tämän kannattavuutta. Ja sitten toinen kysymykseni sen lisäksi, mitä Rova Weber sanoi TFTPstä. Mietin tässä myös hiukan, mitä oikein kysyttiin, mutta myös tätä vastavuoroisuutta. Ja minulla oli kysymys keskinäisestä oikeudesta avustuksesta EUn ja USAn välillä, mitä tulee neljä artiklaan koskien yksilöiden pankkitietojen siirtämistä ja täyttääkö USA tämän säädöksen artikla neljässä kun puhutaan keskinäisestä avustuksesta, kun puhutaan rikosoikeustoimista täällä ja pankkitiedoista USAssa. Sitten jatkoa sille, miten Rova Sipe sanoi datasta. Varmastikin meidän täytyy tarkistaa tilannetta. Olen erittäin tyytyväinen, että teiltä tulee tämä tiedonanto siitä, minkäla- miten turvatoimet toimivat EU-ssa. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä asia ja tämän takia me parlamentin jäsenä usein tällaista kysymmekin ja vaadimme sitä, mutta todellakin kehottaisin teitä toteuttamaan meneillään olevat oikeusprosessit, jotta nyt kun tämä direktiivi on hyväksytty, niin on tullut monia tapauksia, joita käsitellään kansallisissa tuomioistuimissa ja yksi on tulossa myös Euroopan unionin tuomioistuimeen. Mielestäni on todellakin aika todella tarkistaa koko velvollisuutta säilyttää puhelintietoja ja halusin tietää, miten tilanne on kehittynyt ja miten tässä jatketaan ja mikä tilanne on kansallisten hallitusten kanssa. Sitten viimeinen mm, huomioni oikeastaan, nimittäin erityisesti mitä tulee rikos oikeudellisiin toimiin ja syytteelle panoon. On tärkeää, että mitään kuilua ei ole teidän ja Rova Reddingin salkkujen välillä, koska on erittäin närkeä, tärkeää yhdessä nähdä, kun työstään esimerkiksi PNR, PNR-kysymystä, niin silloin pitää pitää mielessä myös sopimus, joka koskee yleistä tietosuojaa, josta itse olen esittelijänä, siis viittaan edelleen USA ja EU. On erittäin tärkeää, että meillä on tällaista jatkuvaa kartoitusta olemassa EU-ssa, mitä tulee näihin neuvotteluihin. Haluan vain ottaa tämän esille ennen kuin aletaan neuvotella PNR-kysymyksestä uudestaan. Mutta sitten tämä koskee myös direktiiviä lasten hyväksikäytöstä. Tähän liittyy myös rikosoikeudelliset rangaistukset ja on erittäin tärkeää, että me keskustelisimme prosessioikeudellisista oikeuksista, mitä nyt on menossa, ja sitten tähän liittyy myös se, miten harmonisoidaan rikosoikeudellisia rangaistuksia rikos rikollisia toimenpiteitä, koska monia jäsenvaltioita huolestuttaa nämä periaatteet. Ja kun sitten harmonisoimme tätä kaikkea, niin on erittäin tärkeää, että tarkastellaan molempia asioita yhdessä. Kiitos. Mr. Tavares. Guesta, herra Tavares. Mr. President, uh, I'm, well, I'll start with the Kiitos puheenjohtaja. Minä aloitan TFTPstä viitata myöskin siihen, mitä edeltävät kollegat ovat äh, sanoneet. Salailu, joka liittyy tämän EUn toimihenkilön nimittämiseen Yhdysvalloissa, ei tiedä hyvää tulevien sopimusten kannalta, koska tämä ei ole sellaista avoimuutta ja sellaista yhteistyötä, mitä parlamentti halusi. Eikä tämä vastaa myöskään niitä lupauksia, joita meillä oli annettu. Ja TPstä edelleenkin. Minä kiinnostaa se, mitä heinäkuussa tapahtui ja miksi heinäkuun alussa terrorismin vastaisen taistelun etunenässä toimiva henkilö herra Levi totesi, että tiedon siirtoa ei pitäisi tapahtua Yhdysvaltojen ja EUn välillä tietyn ajan kuluessa. Ja sovittiin, että vasta elokuun ensimmäistä eteenpäin on tietojenvaihto jälleen kerran käytössä joten haluaisin tietää, onko tämä välin tietoa vaihdettu vai ei. Olisin viitannut myöskin siihen, mitä Jan Albrecht totesi pankkitiedoista, joita siirretään Yhdysvaltain Amerikan välillä artiklasta 4, joka liittyy vastavuoroiseen oikeusapuun ja sitä koskevaan sopimukseen. Minä kiinnostaa myöskin kovasti tiedonanto, jota komissio työstää koskien sisäistä turvallisuutta – on mielenkiintoista, että verkkoon, internetin turvallisuus on siellä mukana. Toivottavasti selvennetään esimerkiksi yhteenkoottujen resurssien käyttöä luonnonkatastrofien yhteydessä, varsinkin silloin kun on kyse luonnonkatastrofeista, jotka ovat rajat yltäviä luonteeltaan, esimerkiksi metsäpaloista. Portugalissa oli hieman kalabaliikkia kesän aikana. Oma maani ei käyttänyt hyväkseen kaikkia keinoja tulipalojen vastaisessa taistelussa. Jotkut sanoivat, että tämä johtui siitä, että siinäkin kun lentokoneet oli tilattu, jäsenvaltioiden täytyi maksaa puolet tästä charterkonosta. Ja sitten käteisen, käteisvarojen ollessa vähäisiä joissakin maissa saattaa olla vaikeuksia silloin löytää rahat äkkiä näiden lentokoneiden hankkimisen, metsäpalojen vastaisen taistelun yhteydessä. Esimerkiksi tässä yhteydessä metsäpaloja vastaan ei pystytty taistelemaan niin tehokkaasti kuin olisi pitänyt lentokoneiden puuttumisen vuoksi. Asiasta on puhuttu moneen otteeseen ja uskon, että tämä on erittäin tärkeä asia, koska mikäli emme saa edistystä aikaan, saattaa olla sama ongelma edessä vielä ensi vuonna. Ja samalla menetetään hieno hetki, mahdollisuus keskustella asioiden ratkaisuista. Nyt olisi hieno hetki puhua esimerkiksi myöskin pakolaisten turvapaikanhakijoiden kotouttamisen takaisin kotimaihinsa. Neuvoston puolella on puhuttu myöskin delegoidista säädöksistä ja budjettiongelmista, mutta se on se, että meillä ei ole mitään budjettiasia nyt. Pikemminkin kyse on prioriteeteista, alueellisista prioriteeteista vastaan ulkoiset toimet Haluaisin lopuksi vielä kiinnittää huomioon erään sen ongelman, joka liittyy kidutuksen uhrien auttamiseen. Meillä on toimia kidutuksen uhrien auttamiseksi EUn ulkopuolella. Nyt on kuitenkin vähent- olla vähentämässä tukea Euroopan unionin sisällä toimivien keskusten toiminnassa. 20-30 prosenttia pakolaisista, jotka asutamme, ovat äh, kidutuksen uhreja ja kidutus jättää jälkeensä heidän itsensä ja myöskin heidän perheensä elämään hyvin pitkällä aikavälillä. Ulkosuhteista tämä on rahoitettu tämä toiminta ja nyt sitten sen vuoksi EUn sisällä toimivia keskuksia on alettu ajaa alas, mutta ehkä tämä voitaisiin nyt siirtää myöskin sisäasioiden rahoituksen piiriin niin, että kirjoituksen uhreja voitaisiin auttaa EUn sisällä jatkossakin. Ehkä tähän voitaisiin tehdä suuren kysymys muiden ryhmien tuella. Kiitos. For the ECR, any member would like to... Kiitoksia. Sitten ESR. Haluaako sieltä joku puhua tai riippumattomista? Rabrons. No sun ei vähän. Puhun riippumattomista, mutta omalla nimelläni pelkästään. Komissio puhui nopeutetusta maahanmuutosta ammattimaisen työvoimakohdalla. Kuulitte, puhuittekohan viime, kuulittekohan kun Nepalin presidentti täällä puhui viime viikolla, kuulitteko, kun hän sanoi, että lähes 45 prosenttia tutkinnon suorittajista työskentelee ulkomailla ja suuri osa tekee työtä terveydenalalla ulkomailla. Uskotteko te, että on oikea, oikein, että kehitys maista saadaan näitä korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka sitten maista, jotka kuitenkin näkevät paljon vaivaa näiden kouluttamiseen. Entä pitäisikö Malissa kärsiä ja kuolia niin, että kehittyneet maat voivat välttää kulut, joita syntyy terveydenhuoltohenkilökunnan kouluttamisesta. Sitten mitä tulee muihin asiantuntijoihin, se ei ehkä vaikuta yhtä dramaattisesti, mutta kuitenkin voi tuomita Malin kaltaiset maat pysymään köyhänä ikuisesti. Euroopan parlamentti osoitti Malin presidentille suurta kunnioitusta, kun hän sai puhua. Uskon, että meidän pitäisi osoittaa hänelle kunnioitusta myös sikäli, mitä hän sanoi. Mitä tulee sitten turvapaikkapakettiin, on, no, no, onko oikein pitää ihmisiä, jotka kiertävät turvallisia naapurimaita, ovatko he aitoja turvapaikanhakijoita? Ja toiseksi, voimmeko pitää ihmisiä, jotka eivät, joita ei yksilöistä otettu, otettu esille, mutta elävät kuitenkin vaarallisissa maissa, ovatko he aitoja turvapaikanhakijoita? Jos näin voimme tehdä, niin silloin on parempi valmistautua ottamaan vastaan koneen väestä jostakin köyhästä maasta, koska tässä, tämmöinen, tässä olisi logiikkana, jos näin asia tulkitaan. Thank you. Now let's enlarge the picture with... Kiitoksia sitten muihin jäseniin, jotka ovat ilmaiset halunsa puhua. Rova Intveld. Would you, would you, would you... Haluatteko ehkä vastata komission jäsen? No ensimmäiset vastaukset siis tulevat tässä ja sitten kuulemme muita jäseniä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä vastaan nyt johonkin kysymyksiin. Herra Busutelista lähden liikkeelle. Niin, olen ottanut esille huoleni USAn viranomaiset tästä kysymyksestä on erittäin huolissani ja olemme antaneet myös tiedotteen asiasta. Tämä on ikävä kysymys. Nämä matkustelulupajärjestelmät olemme saaneet jo paljon valituksia kansalaisista, eikä tämä suinkaan auta transatlanttista liikkuvuutta, jota kuitenkin pyrimme saamaan aikaan amerikkalaisten kumppaneidemme kanssa, joten olemme ottaneet tämän asian heidän kanssaan esillä ja olen pyytänyt, että Belgia puheenjohtajamaana ottaa sen seuraavassa sisäasian neuvostossa esille ja pohdimme, miten asiaa käsitellään EU-ssa ja teemme työtä, kuten tiedätte, ilman, että mitään tuloksia ennakoimme, mutta teemme työtä vaikutusarvioinnin puolesta. Tämä on todellakin ikävää kansalaisille Euroopassa. Sitten turvapaikkapaketiksi paket, kiitoksia teidän tuestanne turvapaikkapaketilla, mutta tarvitsen teidän apua. Tarvitsen apua parlamentista ja esittelijöiltä, jotta voidaan asiassa edetä. Joita Jotkut ehdotukset ovat vähemmän monimutkaisia kuin muut, mutta kaikistakin löytyy kyllä vaikeuksia. Tulemme huomenna keskustelemaan ministeritason konferenssissa, jonka Belgia järjestää puheenjohtajamaan ominaisuudessa ja uskon, että parlamentin delegaatio tulee olemaan paikalla. Aiheena on siis turvapaikkakysymys ilman, että mennään eri ehdotuksiin, mutta puhutaan yleisestä turvapaikka-asiasta ja toivon, että tämä konferenssi voi olla keino saada selville, mikä on tunnelma, ja sitten voimme jatkossa keskustella strategioista. Sitten solidaarisuus on tärkeä asia. Se osittain heijastuu myös turvapaikkapaketissa, mutta ensi vuonnahan komissio antaa tiedonannon ja ehdotuksen solidaarisuudesta EUn sisällä pilottihankkeiden ja muiden ajatusten kautta, joita on jo olemassa. Ja keräämme jo tietoja ja ajatuksia ja olen tietenkin käytettävissä ja haluan kuunnella myös teidän näkemyksiänne. Rova Seplin ja muut kysyvät TFTP-ohjelmasta. Sopimus on tullut voimaan ensimmäinen elokuuta. Luonnollisesti ei ollut mahdollista aivan ensimmäistä päivästä lähtien saada joku komissiosta tänne, mutta toimen niin nopeasti kuin mahdollista. Ja meillä on nyt väliaikainen eurooppalainen kansalais, kansalainen, joka tekee työtä Washingtonissa hän on siellä elokuun lopussa lähtenyt, hän on eurooppalainen, hänellä on kokemusta asiasta, hän on saanut luvat USAlta ja hän tekee sieltä tällaista päivittäistä valvontaa niin kuin sopimuksessa on säädetty. Pidän esittelen tästä ajan tasolla, koska tämä tapahtui keskellä kesää, oli vaikea silloin saada teitä käsiin. Me olemme julkistaneet tämän viranhaun, teimme tämän jo varhaisessa vaiheessa, aikaraja hakemuksille umpeutuu huomenna tai keskiviikkona anteeksi, ja luonnollisesti kun lista hakijoista on olemassa, pyrin sitten keskustelemaan teidän kanssanne kriteereistä. Tietenkin tämä on tällainen tekninen virka, ei se ole mikään poliittinen tehtävä. Tämä henkilö ei ole sellainen, joka pitää suurellista tilaisuuksia. Tämä on erittäin tekninen tehtävä. Hän tulee päivittäin käymään läpi kaikkea sitä, mitä tehdään ja käy läpi kaikki tarkistukset tämä on siis erittäin teknisluontoista. Henkilöllä täytyy olla jonkinlaista kokemusta tältä alalta ja henkilön täytyy saada hyväksyntää amerikkalaisilta, mutta ilmeisesti syyskuussa on tarkoitus pitää kokous Kanadassa ja silloin me voimme keskustella tarkemmin näistä menettelytavoista ja valinnasta ja kriteereistä. Also informed all the coordinators about, well, what... Olen myös kertonut kaikille koordinaattoreille näistä kysymyksistä. Sitten tällainen tar- tarkastusryhmä on, joka käy läpi. Tämä henkilö ei siis raportoi päivittäin, päivittäin komissiolle, mutta olemme tietysti hänen yhteydessä. Ja tämä tarkistustiimi, josta puhutaan sopimuksessa, siinä sanotaan, että kuusi kuukautta sen jälkeen, kun toimi, sopimus on tullut voimaan, tällainen keskivaiheen tarkistusryhmä ottaa yhteyttä tähän henkilöön myös ja keskustelee hänen kanssaan. Belgian ja Hollannin viranomaiset ovat jo tarjonneet tiimin käyttöön tietoturvahenkilöstöään. Olemme ottaneet myös keskustelut TFTPstä Euroopassa ja seuraamme näitä aikarajoja, aikataulua, josta mainitaan sopimuksessa ja toivottavasti, toivottavasti voin esitellä teille joitakin ajatuksia vaikutusarvioinnin jälkeen. Te kerron teille kaikista kehityksistä tämän asian tiimoilta. Sitten tuli monia muitakin kysymyksiä vielä TFTPstä, että herättää vaarissa, niin Aliteri Levi viittasi siihen, että olivat estäneet terroristi-iskun Norjassa. Tämä ei kuitenkaan koskenut tietoja, koska tie, tietojen siirtäminen lopetettiin helmikuun äänestyksen jälkeen parlamentissa. Tämä jatkui elokuun alkuun asti. Sitä vielä pidennettiin kaksi-kolme viikkoa elokuussa. Olivat sellaisia, milloin tietosiirtoja ei tehty. Tiedot, jotka johtivat tämän suunnitelman estämiseen, perustuivat vanhoihin tietoihin aiemmalta aikakaudelta. Puheenjohtaja, toivottavasti vastasin kaikkiin TFTP-kysymyksiin, mutta keskustelin kyllä mielelläni teidän kanssanne vielä yksityiskohdista ja voidaan antaa myös kirjallisia vastauksia, jos haluatte tietää jostakin, koska yritämme toimia mahdollisimman avoimella tavalla. FTP-kysymyksessä, niin lapsipornosta siitä tullaan keskustelemaan neuvostossa lokakuussa – Tästä on jo päätetty. Minä tiedän, että yleisesti ottaen suurta tukea parlamentista asialle on, mutta tietysti on ollut sitten kysymyksiä, pitäisikö estää asian, asian eteneminen jo aivan alkuunsa, tämmöistä paras tapa, mutta pitäisi myös sulkea sivustoja, jotka sisältävät lapsipornoa erittäin tiukoon säädöksiin, jota valvonnan, valvonnan pitää myös olla tiukka, ja tästä meidän täytyy sitten neuvotella kaikkien osapuolten kanssa. Sitten tietojen säilyttämisestä teemme, herra Albert tämän esille, monet muutkin, siis teemme työtä arvioinnin kohdalla. Minun täytyy tunnustaa teille, että meillä on suuria ongelmia jäsenvaltioiden taholta, että saisimme niiltä vastauksia ja sisältöä. Kun ajatellaan direktiivejä, niin kunnollinen arviointi, sehän pitäisi perustua sille, miten sitä on käytetty jäsenvaltiotasolla, onko se ollut hyödyllistä ja minkä takia se on arvokasta ja hyödyllistä, miten näitä tietoja on saatu. Ja jäsenvaltiot ovat varsin hitaasti näitä tietoja antaneet. Olen muistuttanut tästä kuitenkin moninaisia kertoja ja sen takia tämä arviointi on hiukan viivästynyt, mutta minä toivon, että saamme näitä vastauksia sitten tulevina viikkoina. Ja luonnollisesti tulen keskustelemaan tästä teidän kanssanne ja Estelen kanssa. En tiedä, onko häntä vielä nimetty niin keskustelemme siitä, miten tässä asiassa sitten jatkossa edetään. Turvapaikkapaketista. Aikaraja on 2012, siis oikeastaan kaiken pitää olla valmista siihen mennessä. Me olemme jo identifioineet puheenjohtajamaa Belgionkin kanssa sen, että joitakin asioita on helpompi hoitaa, joillakin kohdalla tämä on aika mutkatonta pitkä aikavälin oleskelusta on saatu paljon edistystä aikaan Dublinin kohdalla. On jäljellä muutamia vaikeita kysymyksiä erityisesti koskien mahdollista keskeyttämismekanismia. Siihen, sille on varsin vähän tukea neuvostosta. Oikeastaan vain kaksi tai kolme jäsenvaltiota tukee tätä komission ehdotusta ja haluan teidän tämän tietävän. Sitten on muita kysymyksiä. Menettely- ja vastaanottodirektiivit ovat vaikeampia kysymyksiä, mutta tietenkin minä pyrin saamaan ne voimaan 12, vuoden 12 mennessä, niin kuin yksimielisesti päätettiin Eurooppa-neuvostossa on joitakin horisontaalisia kysymyksiä, jotka myös ovat vaikeita, ja minä toivon, että jos joissakin edetään tämän syksyn aikana, voimme vapauttaa tavallaan näitä muitakin pattitilanteita, mutta todellakin tässä tarvitsen teidän tukeanne, koska neuvoston vastustus on aivan valtaisaa. Siis kakkosta, herra Albrecht, kyllä, me seuraamme tätä aikataulua, niin kuin olen raportoinut jo aiemmin, niin sillä näkee olettekin. Olen kertonut tästä neuvostolle. Me valmistelemme seuraavaa että teemme, ne keskustelemme äh, sopimuksesta ja toivon, että sitten seuraavassa neuvoston kohdassa saamme suunnitelman ja budjetin, jota voimme esittää neuvostolle tietysti myös teille, jotta voitte arvioida tätä tilannetta, mutta seuraamme siis kuitenkin tätä aikataulua olemme aikataulussa Tietojen säilyttämistä jo puhuinkin. Te ja monet muutkin ottivat esille päällekkäisyydet itseneerova Redingin tehtävien kesken. Tämä on aivan luonnollista tavallaan, kun on jaettu tällainen suuri salkku kahteen, mutta meillä on erittäin hyvä yhteistyösuhde kaikissa näissä kysymyksissä ja olen varma, että voin hänenkin nimissään puhua, että jos olet joskus kutsua meidät molemmat tänne keskustelemaan jostakin asioista, niin varmasti tulisimme, jos näin toivoisitte. Sitten sisäinen turvallisuusstrategia. Kyllä, yksi uhista herra Tavares on, miten pitäisi suhtautua erilaisiin katastrofeihin, luonnon tai muihin, ja miten käytämme hyväksi solidarisuuslauseketta, joka löytyy uudesta sopimuksesta. Mitään konkreettisia budjettiehdotuksia tietenkään tästä ei tulla tekemään, mutta joitakin mekanismeja tarvitaan. Miten me keskitämme varamme silloin, kun on kyse uhan arvioinnista? Miten käytämme varoja paremmalla tavalla? Sitten otettiin esille kirjoituksen uhrien kuntoutus. Tule tutustumaan tähän asiaan. En ole vielä siihen perehtynyt. Otan tämän esille Rovastonen kanssa herra Bronssille. Ehdotus yrityssiirrosta. Tässä on kyse vain joistakin monikansallista yrityksistä ja niiden asiantuntijahenkilöstöstä. Tämä ei koske tohtoreita tai terveyshenkilöstöä. Tämä koskee ennen kaikkea insinöörejä tai tietokoneasiantuntijoita. Noin 16 000 henkilöä, mutta ne ovat siis lasten yrityksen e- erityisasiantuntijoita. Yleisesti ottaen on hyvä asia, että ihmiset liikkuvat ympäri, he saavat kokemusta ja sitten palaavat omaan maahansa takaisin, kun ovat ehkä saaneet uusia kokemuksia. Silloin tällaista kierto maahanmuuttoa syörtyy turvapaikanhakijoissa. Tietenkin täytyy yksittäisesti arvioida tämä. Kaikki maathan ovat allekirjoittaneet Genevan yleissopimuksen ja kaikki turvapaikanhakijat, mistä sitten tulevatkin ja minkälaisissa olosuhteissa heillä on oikeus pyytää turvapaikkaa ja saada yksilöllinen arviointi asiasta, eikä komissio ehdottaa mitään sellaista, mikä vähentäisi tätä mahdollisuutta ja oikeutta yksittäisen hakijan kohdalla. Kiitoksia. Thank you. Now we get time for a second turn. Toinen kierros. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsenille. On aina hienoa nähdä teitä täällä. Haluaisin nostaa esiin nyt kaksi seikkaa. Ensinnäkin romanikysymyksen, jonka Rova Virjan jo viittasikin. Kuulimme viikonlopun aikana, että nyt on vuodet julkisuuteen jotakin asiakirjojen mukaan Ranskan hallitus aivan tahallisesti kohdisti toimeensa romanileireihin – Tämä on erittäin vakava asia. Me kaikki tiedämme, että romaneihin liittyy valtavan suuria ongelmia. Viime viikolla parlamentti kehotti komissiota ja jäsenvaltioita vihdoinkin luomaan kunnollisen strategian romania varten. Tällaiset kollektiiviset ihmisten karkotukset, jotka perustuvat etnisen alkuperään, ovat erittäin vakava asia kuitenkin. Kehottaisin komissiota, varsinkin teidän kolleganne Rova Redingiä, joka on ollut erittäin voimakas sananen tässä asiassa, ryhtymään omiin tutkimuksiinsa niin, ettei luoteta yksin omaan Ranskan hallituksen omiin ilmoituksiin. Mikäli kyse on laittamista kartelleista tai laittamista valtion tuista, niin silloinkin komissio kyllä ryhtyisi tutkimuksiin eikä luottaisi siihen, mitä kunnia sanalla yritykset tai hallitukset sanovat. Toinen kysymykseni liittyy PNR-kysymykseen. Toivottavasti asia saadaan hyväksyttää ensi viikolla. Tiedän, että henkilökohtaisesti olette erittäin sitoutunut noudattamaan parlamentin antamia suosituksia. Toivottavasti komission kollegio kokonaisuudessaan noudattaa teidän viisaita sanojanne tässä asiassa. Ei vähintäänkin, ei vähintäänkin siksi, että meidän täytyisi vähintäänkin olla sormi napilla, koska meidän täytyy hyväksyä olemassa oleva sopimus ja aikarajan asetettu tätä varten, joten toivomme todella, että komissio hyväksyy tämän ensi viikolla niin, että meillä on yhteinen kanta, yhteinen linjaus parlamentin ja komission välillä. Virhe, joka tehtiin SWIFTin suhteen, eli se, että Eurooppa oli tässä kysymyksessä jakautunut, ei saa nyt toistua. Viimeinen kysymys vielä tässä yhteydessä. Kysymys on seuraava. Nyt on puhuttu jo viisumipoikkeus asioista eri yhteyksissä, mutta Yhdysvallat nyt käyttää viisumihelpotuksia paino, painostaakseen jäsenvaltioiden hallituksia. Mikäli jäsenvaltio haluaa pitää yllä viisumijärjestelyitään tai päästä sellaiseen mukaan, on altissa painostukselle. Mitä te, miten te suhtaudutte kahdenvälisiin sopimuksiin tai neuvottelut, jotka liittyvät viisumihelpotuksiin ja viisumin vapauskysymyksiin? Ovatko viisumikeskustelut yksi elementti, kun tästä tietosuojakysymyksestä tai tietojenvaihtokysymyksestä neuvotellaan? Vaikuttaako tämä tilanteeseen? Kiitos. Thank you. Mr. Coelho. Sitten herra Coelho. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komissaarille siitä, että hän on täällä tänään ja kiitoksia hänen alustuksestaan myös. Kiitän häntä vielä lämpimämmin, mikäli hän voi toimittaa kirjeisenä hänen lausumansa, koska se oli täynnä tärkeitä tietoja. Hieno, mikä se saisimme tämän myöskin mustana valkoisella. Tämä olisi erittäin hieno asia. Pidän hyvänä teidän myönteistä ja positiivista, optimistista näkemystänne SIS-järjestelmästä. Onko teillä mitään alustavaa aikataulua sen suhteen, milloin se toimii käytännössä? Ymmärtääkseni ette sanoneet mitään VIS-järjestelmästä. Onko teillä mitään vissiä, vissiin liittyvää tietoa? Se minua kiinnostaisi. Mitä te sanoitte Schengenin arviointijärjestelmästä? Kiinnosti minua kovasti. Sain tämän kovin, kovin kryptisesti kuitenkin. Te totesitte, että parlamentti pystyy työstämään asiaa. Haluaisin kuulla tarkemmin, mistä on kyse. Tarkoittaako tämä sitä, että me olemme mukana yhteispäätösmenettelyssä vai emmekö ole. Oli miten oli, on, eri, on erittäin tärkeää, että meillä on eurooppalainen lähestymistapa koko tähän kysymykseen. Ja toivottavasti komissio antaa meille uutta vettä myllyn tässä asiassa. Kurt. Kiitoksesta, Rauha Botskurt. Dank u wel, voorzitter. Uh, dank u wel, commissaris, uh, voor uw inleiding. Dat ging over een heleboel dingen heel veel uh, kleine onderwerpjes. Maar bij een aantal onderwerpjes zou ik graag iets meer informatie van u. Muutama yksityiskohtainen kysymys vain. Haluaisin kuulla hieman enemmän teiltä erästä seikasta, joka on seuraava. Te totesitte, että Albania ja Bosnia-Herzegovina ovat saamassa viisumihelpotuksia. Asiantuntijakertomukset kuitenkin toteavat, että vihreä valo ollaan näyttämässä huolimatta ongelmista. Voitteko kertoa sitä hieman enemmän? Koko joukko maita, Venäjä, Ukraina, Moldova, Georgia, Azerbaijan mainittiin myöskin teidän puheenvuorossa niidenkin suhteen asiat edistyvät. Mutta mikä on Turkin tilanne? Turki, Turkihan on hakenut jäsenyyttä takaisinottosopimuksesta Turkin kanssa on keskusteltu. Ja minun kiinnostaisi kovasti kuulla, mikä tilanne Turkin rintamalla tällä hetkellä vallitsee. Ja vielä viimeinen kysymys. Te totesitte, että TFTP takaa paremman turvallisuuden tason. Voitteko antaa jotakin esimerkkejä siitä, miten TFTP on toistaiseksi jo parantanut turvallisuutta? Onko teillä mitään esimerkkejä tästä? No. Sì. Commissario, un piacere incontrarla. Eh, eh, kiitos puheenjohtaja. Mm, te olette nyt jo antanut, antanut meille hyvin yksityiskohtaisia kiintoisia tietoja ja tämä on oikein hyvä ja myönteinen asia. Olette puhunut tässä jo monista eri ehdotuksista ja asiakokonaisuuksista, joita komissio käsittelee, erityisesti tämä eurooppalaisten työntekijöiden eh, siirtymädirektiivi, samoin kuin kausityöntekijät Euroopassa ja myös kolmansien valtioiden kansalaisten sosiaaliturva unionin työmarkkinoilla. Nämä ovat pikemminkin reaktioita niihin asioihin, joita teiltä on pyydetty, ja te olette näihin kysymyksiin vastannutkin nyt jo myönteisesti, ja puhuitte myös tästä ähm, pilottihankkeesta, joka koskettelee äh, maahanmuuttovirtojen hallintoa juuri tuon pilottihankkeen kautta. Muutama viikko sitten ennen lomia me saimme myös tavata teidän yksikkönne pääjohtajan ja keskustelimme silloin Euroopan unionin ja Libyan välisestä sopimuksesta takaisinottokysymyksissä ja yhteisistä, yhteisissä tavoitteissa ja siis maahanmuuttovirtojen hallinnassa. Erityisesti siitä, miten voitaisiin järkevällä tavalla maahanmuuttovirtoja hallinnoida ja miten voitaisiin sitten työllisyystilannetta helpottaa. E, tässä saimme kuulla, että syyskuussa Libyan kanssa neuvottelut jatkuvat ja sen jälkeen käsittääkseni on ollut, ollut tapahtumia ja tapaamisia Libyan kanssa. Haluaisin tietää näistä enemmän. Ja Italiallahan on erillissopimus Libyan kanssa. Tietysti on olemassa kansainvälisiä sopimuksia, mutta myös kahdenvälisiä sopimuksia, kuten Italialla Libyan kanssa. Ja me haluamme tällaisen tasapainoisen takaisinottosopimuksen ja sitten hyvin solidaarisen yhteistyösopimuksen Libyan kanssa kaikkiin unionivaltioihin nähden. Eli minä haluaisin tietää, mihin ollaan nyt menossa ja missä Rova Reding on näissä neuvotteluissa tällä erää tilanne on muuttunut. Kylläkin kovasti, kun, aja, kun aikaisemmin tultiin Sisilian kautta Italiaan pienin pursin. Nykyisin on sitten uusia reittejä tulla Eurooppaan ja myös huume. huumeet kulkevat näitä samoja reittejä kuin maahanmuuttovirrat kulkevat. Ja näistä asioista haluaisin, haluaisin kysyä ja erityisesti sitä, miten komission komission uskottavuus näissä pysyy hengissä. Ja ajattelen sitten näitä kahdenvälisiä sopimuksia, joita valtioilla on, erityisesti Välimeren valtioilla muihin kolmansiin valtioihin nähden, miten ne vaikuttavat sitten näihin yhteisiin sopimuksiin. Olisiko mahdollista, että nämä kahdenväliset sopimukset pikkuhiljaa vaihdettaisiin unionin yhteisiin sopimuksiin? Kiitoksia. Grazie. Mr. Kiitoksia, herra Mulder. Thank you, uh, Chair. I also wish to thank uh, the Commissioner for... Kiitoksia. Haluan myös kiittää komissaaria. Tämä on tullut paikalle. Minulla on vahva vaikutelma, Tämä todellakin tarkoittaa sitä, kun hän sanoo, että haluaa käydä avointa dialogia. Tämä onkin hyvä merkki mielestäni. Pari kysymystä. Ensimmäinen koskee turvapaikkapakettia, mutta ymmärsin tästä aiemmasta vastauksesta, että se saadaan 20. joulukuuta mennessä, tämän tähän kysymykseen on jo vastattu. Ja sitten toinen kysymykseni, ja olen uusi tässä valiokunnassa, joten ehkä tämä on tyhmä kysymys, mutta jo vuosien ajan olemme puhuneet eurooppalaista yleistä syyttäjästä Lissabonin sopimuksen myötä. Se on nyt mahdollista. Onko mitään liikettä sen suuntaisesti, että aiottaisiin kunnioittaa tätä sopimuksen myöntämää mahdollisuutta? Thank you. Señora Romero. Kiitoksia, Rova Romero. Ja señora Malmström también. Kiitoksia. Rouva Malmströmille siitä, että saavuitte tänne. Valitettavasti tämä ei ihan alusta lähtien saanut olla paikalla, mutta haluaisin esittää nyt yhden kysymyksen. Öö, onko teidän mielestänne nyt syytä tutkailla tätä asiaa, jonka otan esille. Erityisesti puhun nyt alaikäisiin ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Ja sitä ainoastaan harjoitetaan siitä perusteesta, että joku ihminen on nainen tai alaikäinen, eli tämä on sellaista väkivaltaa, josta ei juurikaan puhuta koska se kuuluu tällaisiin yksityispiireihin ja nämä luvut ovat kuitenkin varsin korkeita ja tätä väkivaltaa ei tapahdu pelkästään muissa kulttuureissa ja kyse ei pelkästään ole sukupuolielinten silpomisesta tai sitten jostain kunnialoukkauksista tai muista. Tämä on myös eurooppalaista todellisuutta ja meidän täytyisi erityisesti kiinnittää huomiota tähän, varsinkin siihen, miten ihmisiä myös kuolee tämän väkivallan vuoksi. Ja ja jos ajattelemme vaikkapa liikennekuolemia, niin näitä voidaan pyrkiä estämään. Tätäkin väkivallasta johtuvia kuolemia täytyisi pystyä myös estämään. Meillä ei ole riittävästi lukuja ja tietoa tästä asiasta vielä, ja me haluaisimme saada tästä riittävästi tutkimusta, koska me minä ymmärrän kyllä, että teillä ei ole vielä olemassa tällaisia lukuja esittää, mutta haluaisin tietää, miten teillä, mistä, mistä valtiossa tällaisia tieto, tietoja jo olisi ja saataisiin sitten parempi käsitys tästä väkivallasta. Espanjassa jo 44 naista on kuollut ja Ranskassa kyse on yhdestä naisesta joka kolmas päivä, mutta meillä ei ole olemassa tällaisia Euroopan kattavia tietoja muutamista kansalaisjärjestöistä tietoja olemme saaneet, mutta muuten ei ole. Ja meillä on olemassa tämä suojelumääräys, joka Espanjan puheenjohtajakauden aikana on tehty, eurooppalainen suojelumääräys, mutta meidän täytyisi parlamenttiinkin eh, reittejä käyttää kohdistaaksemme huomiomme tähän eh, ilmiöön, koska eri jäsenvaltioissa on erilaisia ilmiöitä ja eri muotoja, joissa tämä eh, ilmenee. Ja joissakin on sitten avoimia rikosoikeudellisia käsittelyjä, jotka saattavat sitten lisätä uhkaa naista kohtaan. Euroopassa on erilaisia rikosoikeudellisia perinteitä. Jotkut valtiot ovat menneet nopeammin eteenpäin ja niillä on myös poliisi- ja hallintomenettelyjä tällaisia rikoksia estämään. Toisissa ei, eli on ikään kuin kahden tason Eurooppaa olemassa. Ja jos ajattelen nyt komissiota, miten komissio voi nyt kiinnittää huomiota tällaisten rikosten ja tämän väkivallan torjumiseen ja erilaisuuden, erilaisten lainsäädännöllisten todellisuuksien hälventämiseksi Euroopan unionissa. Tämä kaikki kaikki riippuu niistä viranomaisista, jotka ovat tekemässä työtä tämän asian eteen. Tässä tietysti sisäministeriöt ja sisäasiain viranomaiset ovat keskiössä ja tässä juuri teidän yksikkönne voi juuri nyt keskittyä tähän uhkaan, joka näissä kysymyksissä on suuri. Tämä asia nimittäin vaikuttaa kovasti sisäasioissa, mutta myös oikeusasioissa ja näitä täytyisi liittää, linkittää toinen toisiinsa, jotta oikeusviranomaiset ja poliisiviranomaiset voisivat yhdessä pyrkiä estämään tätä rikosta ja tätä rikoksen ilmiötä. Eikä, jos puhutaan esimerkiksi lapsipornografiasta, niin, niin voidaan tietysti puhua internetin äh, sivujen sulkemisesta, mutta siihen liittyy myös poliisitoiminta ja rikosoikeustoiminta, ja ne tekevät työtä yhdessä, koska kyse on ennaltaehkäisemisestä. Emme voi ajatella, että on olemassa eri viranomaisia ja erilaisia rikosoikeuskäytäntöjä tai oikeuskäytäntöjä esi- niin ne toimivat vain yksikseen erillänsä. Niitä täytyy saada saada toimimaan yhdessä. Ja minä haluaisin vastauksen nyt myös tähän kysymykseen ja haluaisin, että Reding saadaan myös mukaan tähän työhön, jotta voitaisiin yhteiseen sopimukseen asiasta päästä. Kiitoksia. Kiitokset. Floor. Kiitoksia. Nyt ilmeisesti, ilmeisesti puheenvuoro on Rova Versatille. Niin minä haluaisin sitä kysymyksen Rova Malströmille. Onko teidän mielestänne aivan tavanomaista, että eurooppalaisia Euroopan kansalaisia käytetään näissä laittoman maahanmuuton verkostoissa. Jos ajattelemme esimerkiksi Ranskaa, sieltä on poistettu, sieltä Ranskasta on poistettu, karkotettu myös Euroopan unionin kansalaisia, huomattava määrä romanialaisia muun muassa, ja on unkarilaisia myös. Eli e, e, laittoman maahanmuuton sisällä ja niihin sääntöihin perustuen on, on, on karkotettu Ranskasta unionin omia kansalaisia tyytyväisiä. Onko tämä hyväksyttävää? Kiitoksia. The floor goes back to Commissioner no niin, komissaari saa taas puheenvuoron. Kysymyksiä tuli kovin monta. Jokaisesta niistä voisi järjestää kokonaisen seminaarin, mutta yritän nyt vastata kuitenkin. Rova Inhet Welt. Toteasin, että luin tämän jutun vasta tänä aamuna Le Monde-lehdestä. Tietystikin tilanne erittäin huolestuttava, tuota myöskin tiedoksi myöskin Rova Vernjalia Komissio, komission sisällä asiaa tutkitaan ja komission varapuheenjohtaja Rova Reding tästä on lähinnä vastuussa, mutta moni muukin komissaari on mukana tässä samassa työssä. Tilanne on erittäin huolestuttava. Tarkastan myöskin sitä, mitä Rova Verja totesi. Totta kai jäsenvaltiolla on oikeus karkottaa yksilötasolla henkilöitä, mikäli he syystetä rikoksiin tai hoitaa laittomasti maassa. Nyt täytyy tutkia, onko kyse yksittäisistä henkilöistä, on, onko heillä tieto heidän oikeuksistaan vai onko kyse kollektiivisista toimista. Kaikki nämä asiat täytyy selvittää. Tämä pätee myöskin viimeisimpiin karkotuksiin. PNR-tiedosta tiedosta totesin, että kiitoksia kärsivällisyydestä, jota parlamentti on osoittanut. Tiistaina Strasbourgissa tiedonanto tullaan teille toimittamaan ja järjestämisten kokouksen niin, että mitään väärinkäsityksiä ei synny siitä, että asia olisi jotenkin esityslistan ulkopuolella käsitelty. Minä tulen välittömästi tiedottamaan teille komission tekemistä päätöksistä. Te saatte tietoa jo ennen lehdistöä tietystikin. Viisumi, neuvottelut ja PNR-neuvottelut. Tämä on tietystikin mielenkiintoinen asetelma, jonka te esititte. Voiko tästä tietoa sitten saada asian varmistamiseksi? En tästä en ole varma. tämä toteaisin, että meillä on yhteinen arviointimenettely neuvoston ja komission käytössä. Ensimmäinen virstanpylvässä tai ensimmäinen etappi saatiin hyvin hoidettua. Täällä on tietty hintansa. Sitten tullaan esittämään lokakuussa sisäisiä neuvostolle ehdotus joka liittyy menettelyyn ja budjettiin, ja tietystikin tämän jälkeen tämä asiakirja tullaan esittelemään myös Euroopan parlamentille. Seuraavaa etappia valmistellaan jo, kakkosetappia. Tietystikin se on sitten se lopullinen koetin tai koetussa testi, mikä sitten onnistuu. Järjestelmä voi astua voimaan, mutta lopulliset tiedot ja päivämäärät toimitetaan teille lokakuussa. Viisi asia on viivästynyt, kuten hyvin tiedätte. Olen pyytänyt, että komission palveluita kirjoittaessa teille täysimittaisen kirjeen, jossa kerrotaan tarkalleen, missä nyt mennään, niin että te pysytte ajan tasalla ja me toimimme niin avoimesti kuin vain mahdollista, sikäli kun tiedän. Kesäkuussa 2011 olisi tämä aikaraja, käyttöönotto aikaraja. Komissio katsoo, että Euroopan parlamentin pitäisi olla tasavertaisesti mukana työstämässä näitä asioita. Rova Boskurtolle toteaisin, että asiantuntijaraportti ja sen tulokset on jätetty teille tänään. Siitä voitte havaita, että merkittävä edistystä on tapahtunut näiden kahden maan osalta niiden kriteerien toteuttamiseksi, jotka oli määritelty ennalta, joten alustavasti keväällä todettiin, että komissio voi hyväksyä niiden viisumivapauden Tämä oli alustava päätös ja myöhemmin syksyn mittaan lopullinen päätös tullaan tekemään. Tästä tullaan tiedottamaan parlamentille. Voinen luottaa tässäkin teidän tukenne. Turkin osalta toteaisin, että nyt äh, hiotan loppuun takaisinottosopimusta Turkin kanssa. Jotkut yksityiskohdat täytyy vielä hioa loppuun. Yrsi hinoa, mikäli asia saataisiin valmiiksi, koska Turkin viranomaiset ovat tehneet erittäin rakentavaa yhteistyötä meidän kanssamme. Tämä ei millään tavalla linkity viisumivapausneuvotteluihin, niin kuin joissakin muissa yhteyksissä, vaan pikemminkin komissio toivoo, että sitten kun takaisinottosopimus on saatu aikaan, ryhdytään varsinaisen vuoropuhelun Turkin viranomaisten kanssa tämän asian kuntoon hoitamiseksi. Virkamiestasolla kesän aikana järjestettiin kokous, jossa tarkasteltiin sitä, miten uutta viisumikoodeksia voitaisiin täyttää tai pistää täytäntöön. Tämä mahdollistaisi sen, että Turkin kansalaiset voisivat päästä mahdollisesti mukaan järjestelmään. Vuoropuhelu tästä tullaan aloittamaan suhteellisen pikapuolin vielä. TFTPstä vielä. Kun vastasin Albrechtille Tavariselle, totesin jo, että terroristiryhmä, joka paljastui Norjassa, onnistuttiin jäljittämään TFTP-tietojen avulla, tai pikemminkin SWIFT-tietojen avulla, joten nämä tiedot ovat hyödyllisiä. Jako Liinalle toteaisin, että tietystikin että katson, että on aina parempi, mikäli sopimus saadaan aikaan Euroopan tasolla naapureiden kanssa, Libyan ja muiden maiden kanssa, jotka sijaitsevat välimerellä. Neuvotteluita on jo pitkään käyty joidenkin maiden kanssa. Libya on hankala pala purtavaksi, kuten hyvin tiedätte, mutta se on erittäin tärkeä naapuri, joten Libyan viranomaisia on lähde, lähestytty. Heidän kanssaan on ryhdytty vuoropuhelun jo siitä, voitaisiinko päästä jonkinlaiseen sopuun asiassa eurooppalaisilla sopimuksilla on se etu, että se on avoin ja se on avoin kaikille ja sen mukaan piirin voidaan ottaa mukaan monia kysymyksiä, ei pelkästään maahanmuuttokysymyksiä, vaan samalla voidaan puhua kaupasta, muun tyyppisestä yhteistyöstä, ihmisoikeuksista ja niin poispäin. Joten Libuan viranomaisiinkin ollaan on otettu yhteyttä ja siellä on määrä vierailla vielä syksyn aikana. Sitten nähdään, saadaanko heidän kanssaan aikaan tällainen Eurooppa, Euroopan sopimus. Munderille totesin, että ei ole mitään tyhmiä kysymyksiä olemassakaan, on vain olemassa tyhmiä vastauksia. Tämä sanottuna, niin että toivottavasti minun vastaukseni ei ole tyhmä. Yleinen syyttäjä, ajatus yleisestä syyttäjästä on erittäin kiistanalainen asia monien jäsenvaltioiden mielestä. Varapuheenjohtaja Reding keskustelee oikeusasioiden neuvostossa asiasta jäsenvaltioiden kanssa. Sopuun on vaikea päästä, Komissio kyllä mielellään haluaisi tämän toteuttaa käytännössä, mutta tämä kyllä vie aikansa, koska yksimielisyyttä ei ole näköpiirissä. Rouva Romerolle sitten toteaisin, että on hienoa, että te olette niin sitoutunut tämän asian eteenpäin viimeiseksi. On kauheaa, että tällaista tapahtuu Euroopassa. Ihmiskauppa on jo sinänsä kauhea, mutta ihmiskauppa sukupuolista hyväksikäyttöä silmällä pitäen on vielä kauheampaa. Ja myöskin perheväkivalta joka ei sinänsä liity muiden maiden kanssa tehtävän yhteistyöhön, on surullista nähdä, kuinka paljon tästä esiintyy monissakin jäsenvaltioissa. Tämä on todellinen ongelma. Tästä on vakuuttunut. Uskoakseni voimme tehdä hyvin paljon jo työtä esimerkiksi siten, että vaihdamme tietoja ja parhaita käytänteitä jäsenvaltioilla on tämä mahdollisuus jo käytössä, mutta minä tulen viemään tämän teidän voimakkaan vetomuksenne eteenpäin tiedoksi Rova Redingille, joka valmistelee asiakirjaa joka koskee sukupuolten välistä tasa-arvoa. Minä tulen raportoimaan hänelle kyllä teidän sanomanne, koska tämä on erittäin tärkeä asia. Uskoakseni, puheenjohtaja, nyt sain katettua kaikki kysymykset. En nyt välttämättä vastannut samassa järjestyksessä, kun kysymykset esitettiin, mutta osa niistä meni muutoinkin päällekkäin. Nyt olisin kiittää teitä puheenjohtaja ja myöskin kaikkia valiokunnan jäseniä. Kiittäisin mielenkiintoisista kommenteista ja kysymyksistä. Tietysti palveluni ovat aina valmiina vastaamaan lisäkysymyksiinne ja keskustelemaan teidän kanssanne. Kiitoksia ja yhteistyö tulee jatkumaan varmaan syksyn mittaan vielä. Kiitos paljon. Samaa voimme sanoa myös me. Olen varma, että toimimme. Voin puhua kaikkien nimissä, kun kiitän teitä lämpimästi yhteistyöstänne. Meillä on nyt varmasti jo syntynyt tällainen hyvä suhde toimii ja näin se varmasti jatkuukin, joten mekin haluamme seurata tätä yhteistä toimintakenttäämme ja äh, pitää jatkossakin tällaisia yhteisiä istuntoja, joissa voimme tutustua teidän toimintaohjelmaamme. Kiitoksia ja sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla.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 Mennään nyt suoraan seuraavaan kohtaan. Viisi. EUn ja Yhdysvaltojen tietosuojasopimus. Lainvalvonta tarkoituksia varten. Kahdeksan sopimus ja tässä kuuntelemme herra Albrehtia joka on esittelijä. Kuulemme näistä kahdesta ensimmäisestä työasiakirjasta, jotka koskevat EUn ja tulevaisuutta näissä tietosuojakysymyksissä, kun näitä käsitellään, niin pyritään estämään ja tutkimaan, huomaamaan, asettamaan syytteeseen rikollisia toimia mukaan lukien terrorismi, Tämä liittyy yhteistyöhön rikosokaisessa kysymyksessä poliisiasiassa. Puheenvuoron saa herra Albrecht. Rest of the members willing to take the floor. Ja nyt kun olemme kuulleet komission edustajaa ja neuvostoa, siis puheenjohtajavaltio on myös täällä läsnä. Ensinnä herra Albrecht, olkaa hyvä. Um, to have uh, the possibility to talk the first time here about this. Kiitokset puheenjohtaja niin tästä hyvin tärkeästä sopimuksesta. Ensiksi kiittäisin komissiota ja varsinkin Redingin kabinettia tästä työstä. Ja minulle ja varjoesittelijöille on ollut suuri ilo ja mahdollisuus osallistua näihin neuvottelumandaattikeskusteluihin tästä sopimuksesta. Euroopan parlamentti on jo vuosia pyytänyt tällaista sopimusta tehtäväksi. Äh, tämä on kattava kattava puitesopimus Yhdysvaltain kanssa ja tässä puhutaan tietosuojasta ja sen eh, lähettämisestä toivaltiosta toiseen ja erityisesti kyse on rikos, eh, rikosoikeustapauksista. Tämä sopimus pyrkii luomaan puitteet kaikille tietojen välittämiselle SWIFTin ja PNRn sisällä muun muassa. Ja komission suunnitelmien mukaan tarkoitus on myös pyrkiä automaattisesti muuttamaan meidän aikaisemmat keinomme ja me toivomme, että tämän sopimu, tämä sopimus olisi mahdollisimman kattava ja meidän talomme näkökulmasta toivomme, että voisimme sen kautta täyttää ne toiveet, jotka esittelimme, esitimme SWIFT- ja TFT-sopimuksessa Yhdysvaltain suuntaan. Nämä kysymykset ovat tärkeitä ja meillä on tietyt perusperiaatteet tietosuoja-asioissa Yhdysvaltain suuntaan, varsinkin kun kyse on rikoskäsittelyjä varten välitettävistä tiedoista ja turvallisuuteen liittyvistä tiedoista. Ja minä ja sihteeristö olemme nyt laatineet nämä kaksi ensimmäistä työasiakirjaa jotka periaatteessa käsittelevät nyt näitä tietosuojatilannetta Euroopan unionissa ja sitten toisaalta taas Yhdysvalloissa. Ja meillä jäseninä, parlamentin jäseninä on nyt perus käsitys näiden asiakirjojen pohjalta siitä, missä ollaan menossa, ja myös puhutaan niistä vaikeuksista ja hankaluuksista, jotka liittyvät tähän näihin tietosuojan perus periaatteisiin. Minä haluaisin vähän nyt vetää yhteen näitä kahta asiakirjaa, koska te, teidän aikanne lukea näitä asiakirjoja on ollut suhteellisen lyhyt, mutta haluaisin joka tapauksessa etukäteen sanoa, että nämä kaksi asiakirjaa ovat aivan ensimmäisiä asiakirjoja. Varmasti pari asiakirjaa tulee sitten tulevien viikkojen aikana käsiteltäviksi ja luettavaksenne varsinkin puhumme siitä, miten tällaisten, mikä tällaisten sopimusten sisältö voisi olla, voitta voimme mennä syvemmälle näissä neuvotteluissamme neuvostossa, neuvoston ja komission suuntaan juuri tästä neuvotteluvaltuutuksesta. Nämä asiakirjat, jotka nyt esittelevät tätä yleistä puitteistoa unionissa ja Yhdysvalloissa. Ja yleisesti voisin huomauttaa, että tässä nyt on pari selkeää eroa. EU-lainsäädännössä yksityisyys- ja tietosuojakysymykset ovat perusoikeuksia. Ja uusimmassa perusoikeusasiakirjassa tämä on artiklassa kahdeksan suoraan sanottu ja se, myös artikla 7 ja myös tässä uudessa perustamissopimuksessa artiklassa 16 on suoraan sanottu, että kyse on perusoikeudesta. Yhdysvaltain järjestelmässä yksityis, yksityisyyskysymykset ja tietosuojakysymykset eivät ole eh, käsiteltyjä ikään kuin perusoikeuksina, vaan pikemminkin tällaisena autonomisena poliittisena päätöksen, eh, päätöksentekona ja, ja sitten yksi, tietynlaisena järkevänä yksityisyyden suojana, joka, joka on olemassa lainsäädännössä mukana, mutta tämä, tässä on huomattavia eroja. Ja vuodelta 1974 on tällaisen, tällainen eh, oikean tiedon välittäminen, sen periaatteet ja myös tieto tietoihin pääsyperiaatteet olemassa, mutta unionissa sitten meillä on myös olemassa tällainen tietojen minimointiperiaate, jota ei Yhdysvaltain puolella ole olemassa. Ja meillä on selvä, selvästi rajatut tarkoitukset, joihin näitä tietoja voidaan välittää, joita ei ole selitetty yhtä selkeästi Yhdysvaltain lainsäädännössä. Ja minun mielestäni selkeä ero on myös tästä eh, itsenäisestä tietosuojavaltuutetusta. Unionissahan meillä on tällainen olemassa Yhdysvalloissa. Pikemminkin on kyse eri instituutioiden sisäisistä eh, laitoksista, eli kyse ei ole olemassa riippumattomasta tietosuojavalvojasta. Eli on olemassa selkeitä eroja ja sitten myös näissä, näissä neuvotteluissa, joita kävimme PNR-tiedoista ja muista sellaisista, niin tiedämme, että ei yhdysvaltalaisten sitten tietosuojakysymyksissä on ongelmia ja näitä on nyt käsitelty erityisesti komission jäsen Redingin toimesta neuvotteluissa. Euroopan unionissa meillä on olemassa jo tiettyä sääntelyä, e, aikaisemmassa kolmannessa pilarissa poliisi- ja oikeusyhteistyössä 2008 1977 neuvoston päätös olemassa. Se kuuluu tuohon aikaisempaan kolmanteen pilariin. Meillä on myös erityissäännöt, jotka koskevat Europolia ja Prymin sopimusta, ja meillä on myös kahdenvälisiä sopimuksia, ja meillä on tuo TFTP ja PNR-sopimukset, ja myös asetuksia tietosuojasta muutenkin. Ja nyt tämä sopimus pitäisi olla kattava ja sen pitäisi määritellä säännöt myös meille eurooppalaisille, kun kyse on eh, tietojen siirtämisestä eh, varsinkin Yhdysvaltain suuntaan. Ja myös tämä toimii pohjana tulevia, tulevaa unionin tietosuojadirektiiviä varten, joka myös on syntynyt tuolla kolmannessa pilarissa ja joka ikään kuin vastaa tätä julkisen sektorin vastaavaa sopimusta. Meidän täytyy nyt tulevina viikkoina ja kuukausina selventää erityisesti seuraavaa, ja tämä tulee olemaan seuraavan työasiakirjan pääsisältö, eli mikä on tämän sopimuksen varsinainen tavoite ja, ja soveltamisala, ja miten me saamme nämä suhteellisuusperiaatteen ajatukset mukaan tähän tekstiin, ja ne, ja, jotka poikkeavat toisistaan unionilainsäädännössä ja Yhdysvaltain lainsäädännössä, ja miten me pääsemme sitten eh, tähän tietoon minimisointikysymyksestä yhteisymmärrykseen molemmilta, molempien osapuolten kanssa, ja miten me sitten hoidamme avoimuuden ja varsinkin tietosuojaviranomaisten riippumattomuuden. Ja vielä käsittelemme ei varsinaisesti sisältökysymystä, vaan tätä muotokysymystä. Ja sekin on yhden tulevan työasiakirjan sisältö. Me täällä parlamentissa ja eurooppalaisena neuvotteluosapuolena me haluamme tällaisen sitovan lainsäädännön muodon, jonkun kansainvälisen sopimuksen ja e, muodon. Ja tämä tietysti vaikuttaa siihen, että Yhdysvaltain kongressi osallistuu tähän työhön mukaan. Ja meidän täytyy katsoa sitten, mitä mahdollisuuksia meillä on, millä tavalla me voimme e, saada aikaiseksi tällaisen sitovan sopimuksen Yhdysvaltain kanssa kun tässä ehkä sitten täytyy muuttaa Yhdysvaltain puolelta heidän lainsäädäntöänsä tai mahdollisesti molempien neuvottelusapuolten lainsäädäntöä käydä muuttamaan. No, joka tapauksessa tämä nyt näiden työasiakirjojen sisällöstä. Varjoesittelijöiden kanssa me olemme päässeet nyt siihen yhteisymmärrykseen, että me päätämme jatkaa olemme päättäneet jatkaa työtä ja järjestämme kuulemisen Libessä päivämäärää ei vielä tiedetä, mutta sihteeristön kanssa keskustelemme asiasta, mutta todennäköisesti lokakuun lopussa tämä kuulemistilaisuus on järjestettävissä ja sitten me olemme ajatelleet myös tällaista valtuuskuntaa, siitä on itse asiassa tehty jo päätös vuoden loppuun mennessä, eli, tai sitten alkuvuodesta jotkut meistä tekevät sitten kongressin ja senaatin kanssa läheistä yhteistyötä. Ja tästähän on tehty jo päätös PNRn ja TFTPn kanssa, kun Pusekin johdolla päätettiin tällaisesta yhteistyöstä kongressin kanssa näistä tietosuojaperiaatteista. Ja vielä päättäisin puheenvuoroni siihen, että tämä neuvotteluvaltuutus se pitäisi saada aikaan tuossa marraskuun loppuun mennessä, eli me ehdimme saada tästä jonkunlaisen päätöslauselmaesityksen marraskuun Strasbourgin täysistuntoon, jotta me parlamenttina voimme esittää omat etusia kysymyksemme tuon sopimuks, sopimusneuvotteluille ja siitä tehtävälle mandaatille. No niin, nyt tahdon sitten kuulla teidän näkemyksiänne tähän asiaan ja toivon saavani palautetta sopimuksesta ja näistä työasiakirjoista myös. No niin, eiköhän tämä riitä. Kiitos. Sure. Sure, we're going to be having some... Niin, todellakin keskustelemme tästä aiheesta, mutta ensin ehkä kuitenkin on parempi kuunnella komissiota ja neuvostoa. Rova Boulanger, olkaa hyvä. Merci, Monsieur le Président. Euh, du côté de la Commission, comme le rapporteur l'a indiqué, Kiitos. a adopté... Niin. 2010 <laughs> toukokuun lopulla on hyväksytty teksti unionin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen aikaansaamiseksi henkilötietosuojasta. Ja tämä sopimus on nyt tehty puitesopimusta valmistelemaan estääksemme rikosoikeudelliset rikko, rikkomukset. Ja tämä käsittelee myös poliisiyhteistyötä ja hallinnollista yhteistyötä rikoskysymyksistä. Tämä sopimus on tehty toukokuun lopulla ja se on annettu parlamentille eh, luottamuksellisena asiakirjana ja keskustelut ovat neuvostossa kesken. Minä haluaisin ainoastaan muistuttaa näistä pääperiaatteista, joita komissiolla on tämän, näiden suositusten esittämisessä. Ensiksikin sopimuksen pitäisi tarjota perusoikeuksien ja henkilöiden, ihmisten perusvapauksien ähm, takaaminen myös näissä tietosuojakysymyksissä, ja tämä liittyy suoraan perusoikeusasiakirjaan ja Lissabonin sopimukseen kun tietoja vaihdetaan Yhdysvaltain ja unionin välillä siinä mm, tässä rikosoikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön periaatteiden sisällä. Toinen tavoitteemme on se, että tuomioistuimen täytyisi luoda tällainen johdonmukainen ja selkeä oikeudellisesti sitova puitteisto tietosuojalle tietovaihto, tietojenvaihtokysymyksissä, josta äsken mainitsin. Ja toiseksi poistaa nämä epävarmuudet, joita on menneisyydessä havaittu käytännön ja lainsäädännön välillä näiden kahden neuvottelusapuolen välisissä tapauksissa. Kolmanneksi tuomioistuimen täytyisi taata korkea suojan, tietosuojan taso, kun tietosuoja, tietoja välitetään näiden osapuolten välillä jotta rikosoikeudelliset rikkomukset voitaisiin estää ja myös poliisiyhteistyössä tällaiset väärinkäytökset estää ja täsmennettäisiin näitä rajoituksia poliisiyhteistyön ja oikeus, rikosoikeudellisen yhteistyön välillä ja lähennetään niitä perusoikeusasiakirjaan päin. Ja näin laajennettaisiin myös tämän sopimuksen soveltamisalaa vastaaviin tapauksiin. Ja vielä lopuksi komission suosituksessa ei ehdoteta, että luotaisiin mitään erityistä oikeuspohjaa Yhdysvaltain ja unionin väliselle sopimukselle. Tässä voitaisiin perustua tuohon vanhan artiklan 146, jossa taattiin tietojen vaihto direktiivin pohjalta nämä ovat nyt nuo tärkeimmät ja olennaisimmat asiat komission näkökulmasta. Merci, Madame Boulanger. Maintenant, on on de... Seuraava Boulanger nyt sitten neuvostossa, neuvostosta herra Je vous appris. Merci, monsieur le président. Bonjour à tous. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia. Hyvää päivää kaikille. Minä olen ollut 18 vuotta tietosuojakysymyksissä. Olen seurannut neuvotteluita Swiftin kohdalla koskien eh, matkustatietoja. Olen tehnyt työtä ihmisoikeuskysymyksissä oikeusministeriössä. Haluan tällä kertoa, että Tämä asiakokonaisuus on sellainen, jonka tunnen aika hyvin sikäli, että yksi kaikkein suurimmista vaikeuksista tämän tyyppisissä kysymyksissä on ymmärtää, kuinka oikeus USA toimii. Niin kuin tässä erittäin hyvin selitti, on selittänyt oikeuksiksi Euroopassa. Tietosuojalaki USA on tässä varsinainen mosaikki, todellakin monimutkainen kokonaisuus, joten neuvoston ensimmäinen tehtävä tulee pohtia mandaattia tai myöntää itselleen mandaatti seuraten tavoitteita, jotka komissio on asettanut ja ottaen huomioon sen, että ensimmäinen askel Euroopasta USA ja toisinpäin oli yhteinen periaate, jotta saatiin aikaan tämä korkean tason työryhmä ja erityisesti viittaan siihen, mitä te sanoitte riippumatta tietosuojien minimoim, tietojen välityksen minimoimista on selvää, että oikeudellinen järjestelmä USAssa ja käsitteet siellä eivät ole välttämättä samanlaisia kuin täällä Euroopassa on käytössä, mutta on selvää, että korkean tason tietosuojaryhmässä on ollut mahdollisuus saada aikaan konsensus tästä kysymyksestä. Ja näin ollen meidän tavoitteenamme tässä vaiheessa on tutkia kaikki kaikkia mahdollisuuksia, joita olemassa oleva amerikkalainen oikeudenkäytäntö tarjoaa, jotta voisimme ottaa selvää, ovatko nämä ta- tarjotut takeet riittäviä, mitä tulee eurooppalaisen oikeuteen. Kovin mielelläni teen työtä esittelen varoistelijoiden kanssa tässä asiassa. Uskon, että jaamme kaikki saman pyrkimyksen, nimittäin haluamme puolustaa perusoikeuksia ja varmistaa niiden toteutumisen myös USAn maaperällä. Kiitoksia herra Moro. Sitten jäsenten vuoro, herra Brons ja muitakin on ilmaissut halunsa puhua. Herra Brons, olkaa hyvä. This is a question. Kiitoksia. Saattaa tähän kysymykseen on jo vastattu, mutta olen tullut siihen ikään, etten voi olla varma, kun muistikin pätkii. Kun Yhdysvallat saa euta tietoa, mikä sitä estää siirtämästä tietoa eteenpäin jollekin kolmannelle maalle? Tai mitä johtopäätöksiä sitten Yhdysvallat tekee näistä tiedoista, jotka se on saanut jo toimi, ja toimittaa sitten näin johtopäätöksiä eteenpäin. Saattaako olla, että tietoa tai johtopäätöksiä, jotka Euroopassa tiedosta saadaan, toimitetaan esimerkiksi Lähi-idän maalle koskien jotain tuon maan kansalaista. Tämä johtaa sitten siihen, että henkilöä kohdellaan kaltoin omassa maassaan niiden tietojen tai epäilysten perusteella, joita Yhdysvalloissa on esiintynyt. Onko vaarana, että nämä, tämä henkilö joutuu sitten joko kaappauksen tai murhan kohteeksi jossakin muussa maassa? Onko tämä mikään este sille, että Yhdysvallat toimittaa tietoa silti? Mrs. Sippel. Rova Sippel. Kiitoksia. Uskon, että tämä lyhyt keskustelu on jo osoittanut, mistä on kyse, mistä haasteista on kyse. Tietystikin kyse pelkästään siitä, että oikeusjärjestelmä Yhdysvalloissa ja EU:ssa on kovin erilainen, vaan EUn sisälläkin on kovin monenlaisia oikeudellisia järjestelmiä, mikä vaikeuttaa keskustelua entisestäänkin. Vaikeaa tässä on se, että kun vertaillaan oikeudellisia järjestelmiä, miten saadaan luotua luottamuksellisia, luottamusta rakentavia toimia, jotka mahdollistavat luottamuksen tiedonvaihdon. Kun herra Brons vaatii sataprosenttisia takuita, toteaisin, että sataprosenttisia takuita ei olekaan. Aina kun tehdään sopimus, on aina vaara, että toinen sopimusosapuoli ei pidä kiinni lupauksestaan. Mutta mikäli pidämme tätä lähtöasetelmana, niin sitten voisimme samaten lopettaa politiikan tekemisen, koska meidän täytyy päästä sopimukseen joka ottaa huomioon nämä erilaiset oikeusjärjestelmät, mutta silti varmistaa sen, että kansalaisten oikeuksista pidetään kiinni, niitä kunnioitetaan. Tämä on erittäin kietova prosessi, prosessi kun pyritään yhteen sovittamaan nämä erilaiset järjestelmät. Ja olen jo etukäteen iloinen tästä kolmannesta herra Albrechtin työasiakirjasta, joka analysoi lähtökohtia ja kuvaa juuri tätä lähtökohtien monenkirjavuutta. Hienoa, että hän äh, on äh, onnistunut herättämään niin asiallista ja asiansa osuvaa keskustelua koska kansalaisia kiinnostaa lähinnä se, että tieto suoja kansalaistenkin nimissä saadaan mahdollisimman hyvään kuntoon. Hienoa, että esitten tehtiin hyvää työtä. Any other? Kiitoksia. Haluaako joku muu vielä kommentoida? Sitten takaisin teille, herra Albrecht, jos haluatte sitä lisää huomioita. I don't want to follow up very long on this. Uh... En halua nyt tätä kovin paljon pitkittää, mutta minun mielestäni tässä nyt ollaan avoimia kehittelemään omia prioriteetteja, varsinkin kun kyse on kolmansista valtioista ja näistä rajoituksista. Ja myös siitä, että saisimme sitovat periaatteet molemmille osapuolille aikaiseksi ja myös rajoitettua tätä tieto, tiedon siirtoa ja selkeät rajat tiedon siirrolle. Ja me olemme puhuneet PNRstä ja niin poispäin. Ja meidän täytyy todellakin pitää kiinni näistä pääperiaatteistamme ja siitä syystä minä kovasti arvostaisinkin palautetta näihin työasiakirjoihin ja myös sitten tuleviin työasiakirjoihin, eli miten me voimme asioita viedä eteenpäin varsinkin näiden olemassa olevien omien lainsäädäntökeinojen sisällä. Ja tietysti myös tästä yhteisestä lähestymistavasta, jota haluamme edistää kansainvälisesti. Ja näin ollen eh, ehdottaisinkin, että me pyrimme myös parlamentin valiokuntana korostamaan niitä periaatteita, jotka ovat meidän tietosuojakysymystemme takana ja pyrimme sitten olemaan unionitoimielinten eliminä yhdessä näiden pääperiaatteiden takana. Kiitoksia. Okay, thank you. Maybe. Kiitoksia. Ehkä komissio tai neuvosto haluaa puheenvuoron. Jos ei, niin tämä asia on sitten nyt loppuun käsitelty tältä päivältä ja seuraavaan kohtaan. Viimeinen kohta varsinaisella esityslistalla, kohta kuusi. Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä. Pitäisi olla tietää oikeuksista ja minkälaisia syytöksiä itseä kohtaan on tehty. Kuuntelemme täällä tänään komissiota aiheena direktiiviehdotus. Direktiiviehdotus on toinen vaihe tietokartta, joka koskee prosessioikeuksia, joka hyväksyttiin viime vuonna neuvostossa. Se kuuluu Tukholman ohjelmaan I've just been reported by the secretariat that... juuri tässä kertoi, että komissio, jonka pitäisi esitellä tämä kohta, ei ole vielä paikalta. Edustaja ei ole vielä tullut paikalle, koska olemme muutaman minuutin aikataulustamme edessä, joten varmastikin fiksu tapa olisi nyt pitää pikkuinen tauko kymmenisen minuuttia. Siis kymmenen minuuttia vain. Ja sitten komission edustaja tulee tänne kertomaan tästä. Kiitos. Siamo stati troppo bravi. Dear colleagues, no further delay. Kollegat, jos teille sopii, niin nyt sitten jatkamme kokousta. Kannattaa varmastikin käyttää aika, joka on annettu mahdollisimman hyvin, joten me jatkamme. Point number six, as anticipated, directive on the right of suspects in criminal proceedings to be informed. Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä. Kohta kuusi. Tärkeä kohta, mukaan lukien Tukholman ohjelma, ensimmäinen askel, joka on viety loppuun tänä vuonna – Tähän liittyy myös oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin oikeudenkäynneissä. Esitteleenhän me oli baronitar Ludford. Nyt paikalla on live-valiokunta ja me täällä olemme pyytäneet laajempia oikeuksia rikosoikeudessa menettelyssä jo pitkän aikaa. Ja nyt sitten innolla odotammekin seuraavia seuraavia vaiheita. Live-valiokunta ei vielä ole nimittänyt lausunnonlaatijaa. Päätöshän pitää tehdä koordinaattoreissa, mutta olemme nyt täällä kuuntelemassa komission edustajaa. Toivotamme hänet tervetulleeksi. Herra Sonka. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. And, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että jouduitte odottamaan hetken. Yritimme kyllä tulla ajoissa esityslistan mukaisesti, mutta Olimme juuri lähteneet rakennusta, kun saimme puhelinsoiton täältä, että olette juuri lopettaneet tämän aikaisemman kohdan, mutta nyt olemme siis paikalla. Ensin haluaisin kiittää teitä libe valiokunta ja teitä henkilökohtaisesti puheenjohtaja kaikesta tuesta, jota olette antaneet neuvotteluissa. Kolmikantaneuvotteluissa toimenpiteestä A. Oikeus saada tietoa, oikeus käännöksiin. Tämä toimenpide, josta direktiivi kohta virallisesti hyväksytään neuvostossa, uskoaksemme, uskoaksemme näin tapahtuu jo tulevina viikkoina. Ja tämä on selvä merkki siitä, että toimielimet ovat tehneet tehokkaasti ja ripeästi yhteistyötä, jotta on saatu tiekartta muutettua todellisuudeksi. Ja olemme kiitollisia tästä ja tietenkin Mielenkiinnolla odotamme hyvän hengen jatkumista sitten, kun neuvotellaan jäljellä olevista kysymyksistä. Seuraava kohta on siis toimenpide B. Tämä on oik- ehdotus oikeudesta saada tietoa. Ehdotus on virallisesti hyväksytty komissiossa heinäkuussa ja se on sitten välitetty neuvostolle ja parlamentille tämän jälkeen. Ja Odotamme neuvotteluiden alkua jo ensi viikolla Belgian puheenjohtajan ammattitaitoisella johdolla. Tämä ehdotus aivan erityisesti vastaa kehotukseen, joka tuli tietokartasta viime vuoden joulukuulta. Neuvosto laati ilman tiekarttaehdotuksen. Siinä B-toimenpidettä nähtiin toisena vaiheena toisena askeleena tässä prosessissa. Ja vastasimme tähän kehotukseen ja nyt pyrimme harmonisoimaan kahta aspektia, jotka liittyvät oikeuteen saada tietoa. Henkilön epäilyn oikeudet. Tämä on siis tieto prosessioikeudellisesta oikeuksista tavallaan. Ja toinen osa koskee tietoa syytteistä. Mit, mistä asioista henkilöä syytetään oikeudenkäynnissä. Molemmat oikeudet epäsuorasti on jo otettu mukaan Euroopan sopimuksen sen kuusi artiklaan ja myös tuomioistuimen, ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön Strasbourgissa, mutta paljon vaihtelua löytyy jäsenvaltioiden käytännöistä, miten näitä oikeuksia täytäntöön pannaan jäsenvaltiotasolla. Se todellakin vaihtelee maasta toiseen. Ja tämä koskee myös sitä tietoa, jota ihmiselle annetaan, ja milloin tietoja annetaan epäilylle. Ja sama koskee myös metodeja, joita käytetään, kun tietoja annetaan. Komissio tulee ehdottamaan sitä, että epäilyt, jotka on, ovat pidätetty, he saavat oi kirjeenä kirjeen oikeuksista. Siinä on siis kirjassa muodossa tietoa heidän oikeuksistaan. Tämä on uusi oikeus, jonka me tulemme luomaan EU-tasolla. On tietoa epäilyn oikeuksista. Nämä tiedot siis annetaan kirjassa muodossa ja ehdotamme tästä tällaista mallikirjettä, joka on liitetty tähän ehdotukseen, mutta korostaisin sitä, että tämä on malli, tämä on indikatiivinen, antava malli. Emme vaadi sitä, että jäsenvaltiot yhden, tämmöisen yhdenlaisen mallin hyväksyvät, mutta haluamme auttaa heitä täytäntöönpanemaan tätä oikeutta ja laatimaan tällaisen kirjallisen lausunnon, tällaisen varoituksen tavallaan epäilylle tietäen, että vain puolet heistä, näistä maista on jo käytännössä toteuttanut tällaista oikeutta. On noin 15 jäsenvaltiota, jotka eivät laadi kirjallista, kirjallisessa muodossa tietoja oikeuksista. Sitten jäsenvaltiot vapaasti voivat täydentää, voivat täydentää tätä lisäämään muita oikeuksia. Ja tietysti ne vapaasti voivat olla käyttämättä tätä mallia, vaan käyttää omaa malliaan. Joissakin jäsenvaltioissa on jo olemassa tällainen äh, oikeuksista eri kielillä, joissakin jopa 14-15 eri kielillä, jo, jollakin se vain annetaan muutamalla kielellä. Ajatuksena on se, että kuka tahansa epäilty saa kirjeen oikeuksistaan pidätettynä poliisiasemalla jo, ja me sitten hoidamme mallin käännökset kaikille virallisille kielille niin, että jäsenvaltiot pystyvät soveltamaan näitä kieliversioita omia tarkoitusperiään vastaaviksi. Sitten tieto itse jutusta. Oikeusjutusta on myös otettu mukaan tähän. Sieltä löytyy selitys syytöksistä, anteeksi syytteistä. Jossakin on se näin. Ja Tähän kuuluu myös oikeus saada tietoja oikeudenkäynnistä. Tämä tarkoittaa tiedonsaantia, tietoja, joita viranomaisilla on henkilöä vastaan. Tämä tiedonsaantioikeus syytteistä sisältää myös mahdollisuuden tutustua tiedostoihin ja epäilty saa tietoja, samat tiedot kuin viranomaisilla on hänestä. Me haluaisimme korostaa sitä, että tämäkin toimenpide on osa komission pyrkimystä saada minimistandardit standardit oikeuksista kautta koko EU niin, että kaikissa jäsenvaltioissa toteutetaan minimistandardeja. Ja tätä kautta haluamme, että keskinäinen luottamus vahvistuu ja myös eri välinen tunnustaminen edistyy. Me toivomme, että minimistandardit oikeuksissa EU-ssa loppujen lopuksi auttavat myös oikeudessa yhteistyössä niin, että kaikki toimii helpommin ja sujuvammin. Ja tähän liittyy riittävästi luottamusta, niin että syyttäjät, tuomarit ja kansalaiset saavat tietoja silloin, kun on oikeudenkäynti kyseessä toisessa jäsenvaltiossa. Mielellämme vastaamme kysymyksiin, puheenjohtaja, mutta tähän voin lopettaa nyt alustavan puheenvuoron. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia, Eera Sonka. Nyt voimme aloittaa keskustelun, mutta ehkä vielä puheenjohtajavaltio haluaisi puheenvuoron ennen tätä. Herra Serge Rosi Violet. Ol. Anteeksi, herra Flor. Oui, merci, monsieur le président. Kiitokset puheenjohtaja. Ensiksikin minä kiitän äh, komissiota tästä aloitteesta puheenjohtajavaltion puolesta. Neuvoston näkökulmasta on tärkeää toteuttaa tätä tiekarttaa, joka on hyväksytty. Komission aloite on kovasti kaivattu ehdotus ollut neuvostossa. On hyvin merkittävää pyrkiä nyt pitämään kiinni tästä tahdista, kun olemme jo nyt tämän ensimmäisen vaiheen saaneet loppuun ja sitten pikapuolin hyväksymme nämä lokakuussa neuvostossa. Tämä on hyvin tärkeä askel eteenpäin ja sitten otamme tässä toisen askeleen, joka ei suinkaan ole vähempi merkitykseltänsä. Näin voidaan nopeuttaa ja auttaa tätä koko menettelyä. Ja neuvostossa keskustelut eivät vielä ole kovinkaan alkaneet, mutta periaatekeskustelussa on hyvin tärkeää nyt luoda tällainen perus, perussokkeli tiedon, tiedonsaantioikeudelle. Ja komission aloite on loistava pohja ja tähtää juuri tämän oikeuden vahvistamiseen. Nyt tällä erää en voi missään tapauksessa sanoa neuvoston kannasta sen kummempaa, koska ne keskustelut eivät ole vielä alkaneet, mutta tämä alkaa työryhmän kokouksessa ja voin nyt jo vakuuttaa parlamentille, että neuvosto ponnistelee kovasti nyt mitä nopeimmin saavansa aikaan tästä näkemyksensä, jotta voimme päästä parlamentin kanssa vuoropuheluun mahdollisimman pian ja näin sitten työryhmissä kaikki tasoilla neuvostossa viedään tätä asiaa eteenpäin ja komissio siellä on mukana ja katsotaan milloin mahdollista on saapua tänne parlamenttiin asiasta keskustelemaan teidän kanssanne, mutta varmasti vuoden loppuun mennessä jotain saamme aikaiseksi. Voidaksemme keskustella parlamentin kanssa. Kiitoksia. Now, the members. First. Kiitoksia. Ensin Rova Sipel on pyytänyt puheenvuoroa. Ai ei, te olette pyytänyt, selvä. Herra Albrecht sitten. Yeah, thanks. Um, first of all, uh... Kiitoksia. Ensinnäkin Lämpimät kiitokset tästä puheenvuorosta. Arvostan kovasti tätä etenemissuunnitelmaa ja tarkoitusta luoda minimistandardit tai rikosoikeudellisiin menettelyihin. Minulla olisi vain kaksi kysymystä. Oikeudet ja oikeus saada tieto rikosoikeudellisissa menettelyissä. Ensimmäinen kysymykseni liittyy oikeuteen olla sanomatta mitään. Tämä ei ole tähän oikeuksien luettelon sinänsä tässä muodossa kirjattuna, joten minulla olisi kysymys, miten tämä saadaan mukaan? Oikeus olla syyllistämä, syyllistämästä itseään, eli ei tarvitse itseään syyllistää sanomalla jotakin. Tämä myöskin ihmisoikeus yleisopimuksessa mukana. Miten tämä saadaan täytäntöönpannuksi tässä yhteydessä? Ja toinen kysymys, joka liittyy tiedon saantiin, on seuraava. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että ei taata pelkästään jonkinlaista pääsyä tietoon tai saantia, vaan täytyy varmistaa, että syytetty ja hänen oikeusavustajansa saavat tietoa ei pelkästään salaisia kanavia kautta, vaan he saavat suoraan asiakirjat nähtäväkseen. Haluaisin tietää, miten tämä toimii käytännössä. Onko tästä olemassa joitakin ajatuksia tämän täytäntöön panemiseksi? Thank you. Kiitoksia. Herra Busutil. Thank you, Chair, and thank Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komissiolle tästä alustuksesta myös. Näin aluksi toteaisin, että että menettely vaikuttaa paljon selkeämmältä kuin se, jota seurasimme, kun ensimmäistä kertaa tarkastelimme tiedonsaantia rikosoikeudellisessa menettelyssä. Silloin emme oikein tienneet, että missä mennään. Kiitoksia siitä, että nyt on palattu taas normaaliin menettelyyn. Komissio tekee ehdotuksen ja neuvosto ja parlamentti pohtivat ehdotusta. Olen varma, että parlamentti suhtautuu asiaan myönteisesti, niin kuin ensimmäisenkin ehdotuksen suhteen asennaita oli. Minullakin on pari kysymystä. Nämä ehdottavat eipä lisäselvityksiä komission puolelta. Ensinnäkin, nythän on kyse kirjallisesta leisure rights oikeuksien luettelosta, mutta komissio on todennut, että tätä ei, tämä ei ole mikään harmonisoitu leisure of rights. Haluaisin kuulla, että komissio hieman selventäisi kysymystä, mitä esteitä se, se katsoo olevan sen tiellä, että samaa oikeuksien luettelo ja samat oikeudet toteutuisivat kaikkien epäiltyjen tai pidätettyjen henkilöiden kohdalla kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Mitä esteitä tälle on? Onko kyse nyt minimistandardeista, jotka sitten mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot ovat itse lisätä jotakin luetteloon? Vai onko mahdollisuus yksinkertaisesti antaa kirjallisia lausumia oikeuksista. Haluaisin, että komission edustaja hieman täsmentäisi tätä. Toiseksi, mistä oikeuksista on kyse? Haluaisin hieman enemmän yksityiskohtia tähänkin kysymykseen sen lisäksi, mitä Albrecht tässä peräänkuulutti. Ja lopuksi, onko nyt vaatimuksena laatia tällainen kirjallinen luettelo vai myöskin selvitysosa? Joskus saattaa olla tilanteita, joissa ihminen on ehkä lukutaidoton, tai hän osaa kyllä lukea, mutta hän ei silti ymmärrä tätä Letter Rights-oikeuksensa luettelua, jonka hän on saanut nähtäväkseen. Tullaanko tämä hoitamaan kuntoon tämän edetuksen yhteydessä? Tämäkin kysymys. Mrs. Ludford. Rova Ludford. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Tässä viitattiin edellisen menettelytapaan tavan epätavallisuuteen, jolloin itse olin hoitamassa tätä asiaa. Hienoa, että nyt komissio on tehnyt ehdotuksen niin nopeasti sen jälkeen, kun menetet saatiin päätökseen käynnissä tulkkausasian suhteen. Sillä puolella oli melkoisen haastavia vaikeuksia jotka liittyivät Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanoon kesken tämän asian käsittelyn. Loppujen lopuksi tulokseen päästiin ja hienoa on, että eteenpäin päästään näin nopeasti. Toivon mukaan tätä vauhtia saadaan pidettyä yllä. Myöskin kun tarkastellaan muita rikosoikeudellisia menettelyitä ja oikeuksia niiden yhteydessä. Joskus joudumme viiden vuoden autiomaahan ikään kuin kokonaisen vaalikauden aikana ei ole saatu mitään aikaan rikosoikeudellisessa menettelyssä. Nyt on hienoa, että komission varapuheenjohtaja Reding ja komissa muutkin palvelut ovat käyttäneet hyväkseen asiantuntemustaan tämän asian eteenpäin viemisessä. Minulla on oikeastaan vain yksi kysymys. Toivottavasti Belgian puheenjohtajakaudella päästään aimoharppaus vähintäänkin eteenpäin tässä asiassa, ellei sitten jopa sopimusta saada aikaan. Olen ehkä hieman hämmentynyt. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että en ole riittävästi lukenut tätä perusteluosaa. Mikä ero on artikla 3 ja artiklalla 4? Artikla 3 liittyy oikeuteen saada tietoa silloin, kun henkilöä epäillään tai syytetään jostain. He saavat, heillä on oikeus saada tietoa rikosoikeudellisista menettelyistä yksinkertais, yksinkertaisen muotoon annettua tietoa. Ja kun hänet on pidätetty, hänellä on oikeuksia saada tietoa kirjallisesti, eli tämä letter rights, oikeuksien luettelo. Onko tarpeen tässä nyt tehdä niin suuri ero näiden kahden tilanteen välille? Eikö olisi mahdollista, että epäilylle pitää antaa tieto hänen oikeuksistaan Legend Rights-luettelon muodossa, vai pitääkö tässä nyt erottaa näiden kahden tyyppisen tilanteen käsittelyt toisistaan? Johdonmukaisuutta ja käsitettävyyttä tai tiedon helppo, helposti ymmärrettävyyttä voitaisiin ehkä yksinkertaistaa siten, että olisi yksi ainoa menettely, eli letter rights, eli kirjallinen oikeuksien luettelo, että vähän niin kuin yhdistettäisiin artiklat 3 ja 4. Thank you. Mr. Brons. Kiitoksesta, herra Brons. Thank you, Mr. President. Um... Puheenjohtaja, kiitoksia. Hämmästyttää, että on välttämätöntä kertoa jäsenvaltioille, että epäilylle pitää antaa tietoa, minkä tyyppisiä syytteitä heitä kohtaan on tehty ja vieläkin enemmän tietoja minimiprosessioikeusta oikeuksista. Luulisi, että näitä minimistandardeja olisi jo toteutettu, mutta lähellyttävää on, että ihmisiä voidaan siirtää sellaisiin maihin. Eurooppalaisen pidätysmääräyksen kautta olemme aina sanoneet, että Euroopan pidätysmääräys sallii sen, että ihmisiä voidaan siirtää maihin, jossa on huonompi standarditaso, ja nyt sitten näin ilmeisesti on juuri asiantila. Olisin luullut, että ainakin vähintään sopimus minimioikeuksista olisi edeltänyt pidätysoikeutta eikä seuraisi vuosikausia tällaisen eurooppalaisen pidätysmääräyksen jälkeen? Ehm, Kiitoksia. Puheenjohtaja, minulla olisi seuraavaa kysyttävää. Me olemme saaneet tulkkaus- ja käännösdirektiivistä. Se on viime vuodelta tästä tekstistä. Haluaisin täsmentää tämän päivämäärän vielä. Ja sitten tuo asia, jonka komissio otti esille, minun mielestäni selvennys, jonka komissio antoi, ei ole vielä riittävän, sel- riittävän hyvä, koska tässä puhutaan myös subsidiariteettiperiaatteesta. Komissio pitäisi pohjautua siihen paljon enemmän. Minun mielestäni tässä nyt kyse on kansallisesta lainsäädännöstä ja kansallisten rikosoikeudellisten menettelyjen rikkomisesta. Mahdollisesti on olemassa esimerkiksi artiklassa 14.3 eri säädöksiä, mutta Alankomaiden hallinnossa tämä asia on hoidettu toisella tavalla ja, ja tässä puhutaan oikeudesta esittää omia puheenvuoroja ja minä haluaisin nyt kysyä, miten komissio voi nyt hoitaa tämän asian artikla 42.3 kautta, kun jätetään myös jäsenvaltion omalle lainsäädännölle mahdollisuus tulla sovelletuksi. Ja tämä olisi siis subsidiariteettiperiaatteen soveltamista. Minun mielestäni käytännön tasolla tulee huomattavia ongelmia, jos esimerkiksi joku henkilö pidätetään ja hänelle annetaan lomake, jos, ja hänelle kerrotaan, mitä oikeuksia hän hänellä on. Miten tämä sitten toimii yhtenäisesti koko unionin tasolla, ja jos että noudatetaan niin kuin tässä on ilmoitettu? Kiitoksia. Any further hands? Yes, señora Romero. Herra Romero. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä jo pyysin puheenvuoroa aikaisemmin, mutta mahdollisesti ette huomannutkaan minua. No, minä olen täällä ensimmäistä, kerta, ensimmäistä kautta eurokansanedustajana. Minä haluaisin nyt huomauttaa olevani yllättynyt tässä rikosoikeudellisissa menettelyissä. Tämä on alkanut jo tulkaus- ja käännöskysymyksissä, eikä pelkästään tästä näistä tiedonsaantioikeuksista ja perusoikeuksista. Minun, minä en voi hyväksyä huolimatta nyt kaikesta siitä, että tämä menettely on tähän asti jo edennyt. En voi hyväksyä sitä, että meidän täytyy toimia ainoastaan tuon tiekartan mukaisesti ja meidän täytyy kaikkia näitä rikosoikeudellisia menettelyasioita asioita käsitellä juuri täten rikosoikeuskysymykset, jotka, jo, joita on käsitelty tässä parlamentissa ja useampaan otteeseen, muodostavat kokonaisen, kokonaisuuden, selkeän paketin. Me emme voi puhua pelkästään erillään näistä vaikka tar- käännöskysymyksistä ilman, että siihen linkittyy sitten monta muuta asiaa. Ja meidän täytyy tehdä todellakin nyt paljon työtä ja erityisesti komission suuntaan puheenvuoroni esitän, että kaikki ja Belgian puheenjohtajakauden eteen eh, puheenjohtajan edustajille er-, edustankin Eh, eh, ehdotankin tätä, että, eh, että meidän täytyy pitää nämä kaikki asiat yhdessä toi, toinen toisiinsa ja, ja Belgian puheenjohtajakauden aikana voitaisiin tietysti viedä tätä asiaa nopeammin eteenpäin ja rikkoa tämän tiekartan tiukka ja, ja sokea soveltaminen ja viedä asiassa paljon nopeammin eteenpäin, jossa, jotta me voisimme tavata Euroopan unioninsa pidätettyjen perusoikeudet ja vähimmäisoikeudet. Minus, minua hämmästytti se, että komissio puhui näistä 15 valtiosta, jotka vielä eivät ole soveltaneet tätä oikeuksien luetteloa. Ja minä haluaisin tietää, mitkä nämä valtiot ovat, ja komissio varmaan voisi tätä tietoa meille sitten paljon välittää enemmänkin, ja myös sitten mitä epäkohtia näihin valtioihin liittyy, koska parlamentti haluaa tietysti tätä kirjallista oikeuksien luetteloa kehitellä, ja me toivomme, että komission laatima asiakirja sitten voisi taata perusoikeudet ja voisi ainakin nämä vähimmäisoikeudet kerätä yhteen. Kiitoksia. No. No. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Mm. Nyt varmaan sitten pitää kääntyä jälleen komission edustajan puoleen. Hän käy läpi nämä ensimmäiset kysymykset ja kommentit. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kovasti LIBE-valiokunnan jäseniä kysymyksistä ja kommenteista. Tämä on jo hyvä. Äh, tästä näkee jo, että te haluatte osallistua aktiivisesti tähän yhteispäätösmenettelyyn. Ensinnä, minkä takia vain neljä oikeutta tässä luettelossa eikä muita oikeuksia? Sen takia, että komission aikeena ei ollut harmonisoida – sisältöä näissä kirjeissä. Tää listossa halusimme antaa hiukan alustavia tietoja niistä oikeuksista, jotka pitäisi tästä kirjasta löytyä, mutta olemme korostaneet selvitysosassa, että tämä kirje on malli, indikatiivinen malli, ja sen valtiot voivat täydentää sitä, mm, tehostaa, eikä se mitenkään vaikuta tämänhetkiseen oikeusluetteloon, joita jäsenvaltioilla on jo käytössä. Ja toiseksi me haluaisimme päivittää tätä kirjettä tulevina vuosina, kun sitten teemme vaikutusarviointimme tästä direktiivistä sen täytäntöönpanosta, niin silloin me todennäköisesti tulemme ehdottamaan sitä, että mukaan otetaan vielä uusia oikeuksia. Ja on vain loogista, että sitten kun on täytäntöönpantu näitä viittä oikeutta, jotka löytävät, löytyvät tiekartasta, joka hyväksyttiin viime vuoden joulukuussa, niin nämä viisi oikeutta pitäisi olla mukana tässä oikeusluettelossa. Joten äh, sitten 2013 ja 2014, sitähän nyt puhumme, silloin kun tämä tiekartta on täytäntöönpanossa, niin silloin meidän pitää tarkistaa tätä kirjettä ja ehkä siinä vaiheessa voimme sitten tehdä sisällöstäkin lakisääteisen, koska silloin olemme jo harmonisoineet viiden, vi, nämä viisi oikeutta niiden sisältön, sisällön. Meistä on tarvetta palata tähän ki, oikeus, oikeuksien määritelmään jatkossa aikanaan. Niin 12 jäsenvaltiota, joilla on tällaiset kirjeet käytössä, niin ne on yksilöll, yksilöllisesti nimetty tässä vaikutusarviossa. Minulla ei ole sitä nyt mukana täällä ikävä kyllä, en voi näitä maita teille kertoa, mutta tämä on julkinen asiakirja, voitte itse vapaasti konsultoida tätä vaikutusarviointia ja voitte nopeasti tehdä sen johtopäätöksen, mitkä ovat sitten ne 15 jäsenvaltiota, joilla tällaista oikeusluetteloa ei ole vielä käytössä. Entä sitten, jos henkilö ei pysty lukemaan, ei osaa lukea tai on jotakin lukemista ja oppimisvaikeuksia. Vaatimuksena on, että apua pitää olla tarjolla henkilölle, joka ei pysty lukemaan, ymmärtämään lukemaansa tai lukemaan sitä ollenkaan, joten itse kirje täytyy laatia yksinkertaisella, helposti ymmärrettävällä kielellä niin, että jos on tekstin lukenut, joka on liitetty tähän ehdotukseen, niin se ei ole kovinkaan sofistikoitunutta lakikieltä, vaan se on aika yksinkertaista selväsanaista tekstiä. Ja jos henkilö ei pysty tätä ymmärtämään, niin silloin hänelle kyllä tarjotaan vielä tarvit lisäapua. Ero kolme ja neljä artiklojen välillä. Minkä takia tämä ero kohtelussa? Epäiltyjen kohdalla epäilyn kohdalla, joka on siis epäilty, mutta toinen taas on pidätettykin. Siis pääselitys löytyy suosituksista, joka koskee tätä, se löytyy tästä Euroopan kirjoitusvastaista komiteasta sen suosituksesta. Se on saatavissa 2009 raportista, se on CPT-standardit. Se on Euroopan neuvoston asiakirja, siellä selitetään että epäillyt, jotka tarvitsevat kirjallista tietoa, ovat juuri niitä, jotka on pidätetty, koska he ovat haavoittuvaisempia kuin ne epäilyt, jotka puolustavat itse itseään vapaudessa. Mutta jälleen saattaa olla niin, että prosessin lopussa sitten jäsenvaltiot vain yhdistävät nämä kaksi säädöstä ja syntyy tällainen luettelo kirjeoikeuksia voidaan soveltaa kaikkiin. Ehkä loppujen lopuksi yhteispäätösmyöntä kautta saamme kirjeen, joka koskee kaikenlaisia erilaisia epäiltyjä henkilöitä. Olemme tähän mennessä seuranneet tiekarttaa ja sen ähm, asejärjestystä ja tarkoituksena on jatkaa samoin jatkossakin, koska uskomme, että tällainen yhtäkkinen lainsäädäntö tässä epäonnistui jälleen. Meillä on tästä kokemusta menneisyydestä ja olemmekin ehdottaneet 2004. Silloin ehkä jotkut tästä tällaista lainsäädäntöä vaativatkin, ja se on nyt epäonnistunut. Se oli erilainen perussopimus silloin käytössä, tilanne oli ehkä eri muutenkin kolmannen pilarin kysymyksessä silloin, mutta kuitenkin neuvotteluiden monimutkaisuus liittyen eh, eri oikeuksiin, se epäonnistui monista syistä. Ja tämän takia me uskomme, että kun mennään oikeus oikealta eteenpäin, se on avainkysymys, kun halutaan onnistua ja onnistutaan. Joten tällainen hajanainen, vaiheittainen toimintatapa pystyy aikaan saamaan tiekartan täydellisen toteutumisen myöhemmin. Sitten viimeinen kysymys. Olisi, onko tämä virhe, olisiko nämä oikeudet pitänyt ottaa esille jo ajat sitten, silloin kun neuvottelimme eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja muista välineistä, jotka liittyvät keskinäiseen tunnustamiseen. Luonnollisesti tämä on yksi perusperiaatteista Tampereen loppupäätelmistä 11 vuotta sitten jo valtioiden päämiehet ymmärsivät, että keskinäinen tunnustaminen ei toteudu ilman, että kiinnitetään huomiota myös siihen, että lähennetään näitä minimistandardeja koskien ihmisten oikeuksia. Ja niin kuin sanoin, olemme laatineet vihreän kirjan. 2000 tuli kattava ehdotus myös, mutta tämä kaikki on epäonnistunut. Nyt sitten neuvottelemme tiekartan pohjalta jäsenvaltiot komissio ja Euroopan parlamentti ovat tähän hankkeeseen täysin sitoutuneet. Tämä on tällainen B-vaihtoehto, mutta mikään muukaan tähän mennessä ei ole toiminut. Ja olemme tyytyväisiä, että pystyimme hyväksymään tämän toimenpiteen A. Ja nyt viittaan aikaisempaan kysymykseen, joka taisi tulla herran Busutilta koskien päivämäärää sivulla kaksi. Tämä on tämä hyväksymispäivämäärä, joka koskee toimenpidettä A. Sen pitäisi olla oikein. Olemme sen tarkistaneet. Aahan on virallisesti hyväksytty 8. lokakuuta, tai se hyväksytään silloin. Tämä ei koske itse ehdotusta, vaan tähän ensimmäiseen toimenpiteeseen, josta äsken puhuin. Kiitoksia puheenjohtaja. Okay. Thank you. Kiitos. Ehkä neuvosto nyt haluaa ottaa puheenvuoron tai ei. Siinä sitten taisi tulla kaikki tältä kertaa, koska nyt olemme käyneet esityksestämme liivevalikunnassa läpi. Ja nyt pyytäisin sitten koordinaattoreita pysymään salissa, jotta voimme pitää koordinaattoreiden kokouksen. Mutta jälleen, kun olemme nyt lopettaneet asialistan etuajassa, niin ehdotan, että pidämme vähän taukoa vartin ajan niin, että voimme sitten pitää aikataulun mukaisen koordinaattorin kokouksen kello kuusi. Kiitos.